Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Hyvää huomenta. Aloitetaan taas meidän päivän työt. Aloitetaan äänestyksillä kello yhdeksän. Meillä on vähän aikataulupaineita tänään. Aloitetaan äänestykset arvio EUn talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa. Esittelijä on edustaja Heis, joka ei halua käyttää puheenvuoroa, vai Aloitetaan äänestäminen saman tien sitten. Ja kun äänestämme, niin käytän sitten englantia ihan nopeammin näin. Oletko kaikki tietoisia, mistä äänestää? Heis, mietintö. Heis mietintö ja tarkastus yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi, raukeaa, kol, neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa tämä toinen osa? Tarkistus neljä. Ja 11 äänestyskorttia. Yhdeksän on nyt Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa vielä seitsemän? 9 äänestyskorttia, 10, 11. Nyt lisääntyy koko ajan. Tarttus päättyy. Hyväksytty. Ah, anteeksi, hylätty. Mm, kyllä, todellakin minun. Tämä on vähän hidas nyt, tämä. Kuusi puolesta. Kahdeksan siis, korjaa kahdeksan puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Voidaanko tarkistaa tämä vielä? Tarkistus kahdeksan. Tarkistaa vielä uudestaan. Tarkistus on päättynyt. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää. Taisi tulla hyväksytyksi, mutta tarkistetaanpa vielä. Täällä on paljon liikkuvia jäseniä tällä hetkellä. Tarkistus on päättynyt. Se on hyväksytty. 15 ja ja 16 identtisiä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20. Niin kompromissi 2 tarkistetaan vielä. Tarkoitus päättyy. Se on hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2001 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2002 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa? Ah, se on hylätty. Se on. Mutta tarkistetaanko kuitenkin? Luin se hyväksytty, hylättiin, mutta tarkistetaan nyt. Kyllä se on hylätty. 2003 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. A tarkistaa 204. neljä tarkistus on päättynyt. Se on hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta 25 Pitää vielä tarkistaa uudestaan. viisi Tarkistetaan. Tarkistus päättyy ja se hyväksyttiin. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan hylätty hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rekki 1 ei äänestä. Rekki 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rekki 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rekki 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rekki 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rekki 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rekki 7 ei äänestä, eli kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 9 puol- ei äänestä, eli kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eli 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eli 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eli 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eli 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestys loppuäänestyksenä vielä Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy, se hyväksyttiin yksimielisesti. Onnettelut esittelijälle. Put to the vote. Seuraavaksi äänestetään tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi. Lausuntoluonnos Intalle. Esittelijä, haluatteko käyttää puheenvuoroa? Ei, hyvä. Sitten aloitetaan. Aloitetaan kohdasta 11. Tuli ohjelma. Ai, tässä on kaksi eri lausuntoa. Ensimmäisessä osa on tämä taloudellinen tuki. Herra Ali, tämä on siis kohta 11 esityslistalla. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 tarkistetaan.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 Hyvä. Tarkistus, eh, jota ei vastustettu suullisesti puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 raukeaa 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 Tarkistetaan 16. Tarkistus päättyy, se on hylätty. Ai, teitä ei laske, eh, niin, äh, niin, tänne ei laskettu. Se on hyväksytty siis. No, it's, it's, it's adopted. Kyllä se on hyväksytty 17 puolesta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 17.1. Herra Taarand äänesti puolesta. Olkaa äh, hyvät, kiitos. Siirrymme kohtaan 12 estyslistalla. Kysymys on tulliyhteistyötä koskevan tulliohjelman perustamisesta. Esittelijänä Klints. Haluaako kä- Klints käyttää puheenvuoron? Edustaja Klints, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette, näin siirrytään äänestämään. Tarkastus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tarkistetaanko tämä? Ei, se on selkeästi hylätty. 5 puolesta vastaan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 hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty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 Äänestys on päättynyt. Tarant, olette puolesta, niin sitten se on hyväksytty. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanko 30? Tarant vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 31. Äänestys on äh, päättynyt selkeästi hyväksytty. Olen pahoillani. 32 poista vastaan tyhjää hyväksytty. Siis tarkistetaan sekin vielä. Taitaa olla hylätty. Ja näin koko lausunto nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. 18 puolta yksi vastaan, niin onnittelut esittelijälle. Ja viimeinen äänestys tänään on äh, lausuntoluonnos Agrille. Esittelijä Zdehovski, haluatte käyttää puheenvuoro? Ette. No niin, yhden sivun äänestysluettelo aloitetaan siitä. Hurraa. Kuusi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kolme, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjä Tarkistetaanko, tarkistetaanko neljä? Hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Koko lausunto Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt, hyväksytty 17 puoltoääntä, yksi vastaääni. Onnittelut esittelijälle. Näin äänestys päättyy tähän. Lähtekää huoneesta mahdollisimman hiljaa, jos ette halua kuunnella. Komissaari Moidosia, jota kannattaa kyllä kuunnella. Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne joukkoomme. Ja, wir machen, wir machen weiter in der Tagesordnung. Welcome to Commissioner Möder. No niin, mä näen sitten taas esityslistalle takaisin. Komission jäsen Moides on täällä paikan päällä ja kyseessä on kohta 14 vastuuvapaus komissiolle. Herra Brenningmeier esittelee tämän. Ja kun tämä hälinä loppuisi täällä vielä, niin voitaisiin jatkaa tästä näin. Edustaja Brenningmeier, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja kiitoksia, että tulitte paikan päälle. Thank you very much, uh, Mrs. Kressle, the chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja Kressle. Nimeni on Alice Brenningmeier, minä olen tilintarkastustuomioistuneesta ja esittelen teille tämän meidän luvun viisi kilpailukyky osion tarkastuksen vuonna 2017. Meillä on tietysti muutama kalvo täällä valmisteltuna teille. Voimme näyttää teille lyhyesti tässä meidän löytämämme asiat. Ensinnäkin se, että tämän luvun kokonaismeno on 214 miljardia, 214,4 miljardia, joka jaetaan tutkimukseen, joka 53 prosenttia tästä koko kakusta ja sitten muihin kohtiin, kuten kuljetus, avaruus ja koulutus, jotka ovat pienempiä osioita sitten tästä kakusta. Mitä tässä myös nähdään tämän tarkastuksen yhteydessä? Että siis tutkimus on 53 prosenttia, mutta meillä on 30 transaktiota, joita tutkimme joita oli 91 tutkimuksesta, eli 70 prosenttia, ja 39 niistä oli sitten muista ohjelmista tehtyjä tarkastuksia. Tällä politiikan alalla täällä on monia edunsaajia. Yliopistot, tutkimuslaitokset, julkisviranomaiset, yksityiset, yksityisen yritykset ja pk-yritykset. Ja myös EUn ja ei-EUn alueella toimia, toimijoita. Meillä oli 18 jäsenvaltioissa tapahtunutta tarkastusta ja viisi EUn ulkopuolista tarkastusta. Jos katsotaan tätä virhetasoa luvulle 5, niin voidaan nähdä, että tässä ollaan menossa kyllä alaspäin virhetason osalta. Tendenssi on alaspäin. 2017 4,2 prosenttia oli virhetaso ja hyvien vuosien erot, kuinka ne voivat tilastotieteellisesti olla mitään kovinkaan suuria. Ja me teimme siis 130 näytettä tänä vuonna tässä tutkimuksessa. Ja tämän tarkastuksen yhteys ja tulos. Tässä pitää katsoa yleisestä ku- laajempaa kuvaa tilintarkastustuomioksen tuloksista – nyt tässä tämä nähdään lyhyesti yhteenvedettynä. Tässä näitä, että korvausjärjestelmät, kuten tutkimuksessa, ne ovat ehkä enemmän virhealttiita. Ja sitten taas säästöjärjestelmät, missä on saatu tukia, niin, niin niissä on vähän erilainen taso sitten. Mitä näemme myöskin tässä, sen lisäksi on se, että FP7 on lyhyen, hitaasti nyt, sitä ollaan päättämässä, siis tutkimuksen puiteohjelma. Ja sitten tässä on kuitenkin Horisontti 2020, 2020 ohjelmassa on enemmän transaktioita, vaikkakin sen no, osio 1038 kappaletta, taas tutkimus on 53 tällä hetkellä. Toivottavasti ensi vuonna sitten minun kollegani Michael Koslovs tulee olemaan tässä täällä istumassa minun tilallani ja, ja silloin nämä luvut menevät horisontti 2020 suuntaan enemmänkin, eikä sitä painottaa enemmän. Ja pyritään yksinkertaistamaan horisontti 2020 ohjelmaa. Ja tietenkin tärkeää katsoa näitä syitä, mikä on tällainen kor- korkean virhetason syy. Ja täällä on toivottu, että virhetasot laskisivat huomattavasti, mutta mitä voimme nähdä tästä tilanteesta, että me olemme nähneet täällä kahdeksan suurta virhesyytä – jotka ovat 2,5 prosenttia virhetasosta. Ne ovat kaikkia tutkimuksia, ja niistä on FP7, 5 ja 3 horisontista, 6 on liittynyt siihen, että henkilöstökuluja ei laskettu oikein. Ja minun tulokseni viime vuosilta on se, että, että henkilöstökulujen laskeminen on aika vaikeaa tehtävä ja siinä on virhealttiutta. Ja on myöskin tärkeää todeta, että viisi julkisen sektorin toimija oli tässä korkean riskin alalla ja kolme yksityissektorin edunsaajaa ja yksityissektorilta. Oli, niistä oli kaksi pk-yrityksiä ja yksi voittoa tavoittelematon järjestö. Ja on tärkeää myös huomata, että tässä oli huomattava osa ja myöskin ei-EU alueella toimivia edunsaajia virheen osalta. Yksi Veitsissä, Norjassa, Tansaniassa ja USAssa, kussakin yksi siis. Ja kaksi todennettua virhettä lähetettiin sitten Olafille eteenpäin. Ja toivottavasti Olaf tulee tutkimaan näitä tapauksia. Ja on yhteenvetona tärkeää todeta, että henkilöstökulut on suurin syy virheille. Ja uskon, että ohjelman kehittämisessä pitäisi tähän kiinnittää huomioon. Ja tästä lyhyesti vielä meidän suosituksemme. Ensimmäinen suositus on se, että pitää henkilöstösääntöjä selkeyttää – ja tehdä luettelo tietyistä asioista jossain maissa, jotta voidaan tunnistaa, missä ongelmat ovat ja miten nämä maat voivat ratkaista nämä ongelmat. Sitten suositus kaksi. Tietoisuuden tason lisättävä sain siitä tuotko tukikelpoisuussääntöjen osalta. Erityisesti luoda selkeä yhte- ero täytöönpanosopimuksen ja alihankkijoiden välillä ja sitten IASn suositukset pitää myöskin panna täytäntöön. Tämä on vähemmän te, enemmänkin tekninen määräys. Kuten näette, on aika vaikea saada tällä politiikan kentällä virhetasoa laskettua. Ja kuten tiedätte, tilintarkastustuomioistuin on tehnyt kaksi suurta ponnistusta, että annettaisiin tarpeellista tietoa parlamentille ja komissiolle tästä aiheesta. Ja myös neuvostollekin, että voidaan yksinkertaistaa toimia ja prosessia lainsäädännön osalta. Ja olemme tehneet tämän briefauspaperin yksinkertaistamisesta tämän vuoden maaliskuussa. Sitten teet myöskin tällaisen tintaisuusraportin marraskuussa, jossa puhutaan myös yksinkertaistamistoimista. Ja nämä on tehty kiinteässä yhteistyössä komission kanssa – jotta saadaan kaikki relevantti tieto yksinkertaistamisen osalta mukaan. Ja toivottavasti tämä ponnistelu ja yritys auttaa siinä, että tulevaisuudessa virhe taso laskee huomattavasti. Laitan, laitan vielä nämä liitteet. En nyt mene tänne niin läpi, mä olen vaan vetänyt ne yhteen tässä. Mutta on kuitenkin hyvin mielenkiintoista lukea nämä esimerkit täältä. Ehkä tässä, kun katsotte niitä, niin näette sitten, mitkä todelliset ongelmat ovat. Olen erittäin tyytyväinen, voin esitellä teille nämä tulokset ja nyt olen valmis sitten vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitokset tästä johdannosta ja kiitokset myös tästä selkeydestä. Ja nyt sitten komission jäsen Modas ja myöskin pääosaston edustajat toivotan tervetulleeksi. Komission jäsen, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Paljon kiitoksia, tohtori Gressle, edustaja Ajala Sender, arvoisat valiokunnan jäsenet ja tietenkin Brenningmeier tilintarkastustuomioistuimesta. Uskoakseni tämä on viimeinen kerta, kun Brenningmeier on vastuussa tutkimuksen ja innovaation raportoinnista ja kiittäisin häntä kovasti hänen työstään viime vuosilta. Nämä kertomu, vuosittaiset kertomukset, erityiskertomus, erilaiset työpajat, briefauspaperit. Te olette todella tehneet paljon, olemme pystyneet parantamaan meidän toimintaamme monelta osin, koska te olette pystyneet vakuuttamaan meidät monista asioista. Toivon kaikkea hyvää teille tulevissa tehtävissänne. Tänään keskustelemme 2017 tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja olen vakuuttunut siitä, kuinka tärkeä tutkimus ja innovaatio e- Euroopalle edelleen on. Ymmärrän, että on haasteita edistää tutkimusta ja innovaatiota ja on varmistettava hyvä yhteisön varojen käyttö. Kuten Monakin vuosina haluaisin ehkä epävirallisemmin kertoa niistä tarinoista, joita olen nähnyt ja kohdannut tänä vuonna. Eh, menestystarinoita, jotka osoittavat, minkälaista vaikuttavuutta meidän toiminnallamme on. Voin ylpeänä sanoa, että tänä vuonna taas olemme tukeneet yhdestä, yhtä Nobel-palkinnon saajista, Jiham Hu, on yksi tuensaajistamme. Hän on saanut tukea Euroopan unionilta toiminnassaan ja hän pystyi muuttamaan tapaa, miten me katsomme laasereita ja miten laasereita voidaan käyttää esimerkiksi korjaamaan likinäköisten ihmisten näköä, niin kuin minäkin, jos on vaikka kaihia tai myopiaa, niin hän on saanut Nobel-palkinnon lasersäteen käytöstä näissä silmäleikkauksissa. Ja hän on todella saanut tutkimuksensa eurooppalaista rahaa. Niin paljon muitakin sovelluksia hänen tutkimuksellaan on aina ydinfuusiosta astrofysiikkaan tai jopa nanomateriaaleihin. Tämä on hyvin merkittävää Euroopan unionille ja minusta meidän tulee kertoa näitä tarinoita. Tänä vuonna olen myös saanut tavata Cedric Blanblangin, joka on syöpätutkija. Hän työskentelee täällä Belgiassa ja hän teki yhden läpimurron syövän hoidossa tänä vuonna. Hän huomasi, että on kahden tyyppisiä soluja. Yhdet ovat tällaisia syöpäennustavia ja toiset ovat sitten etäpesäkkeitä aiheuttavia soluja. Ajattelimme aikaisemmin, että nämä solut ovat aivan erityyppisiä, mutta hän ymmärsi, että yksi solu, joka on tällainen syöpäraakasolo voi muuttua metastaasi eli etäpesäkesoluksi ja tietämällä tämän mekanismin etäpesäkkeiden muodostuminen voidaan estää niin, että metastaasisoluista tulee kasvusoluja Eh, ennen, jos oli etäpesäke, niin se vain sai eh, vapaasti kasvaa ja muodostaa etäpesäkkeitä eh, elimistöön. Ja tähän tutkimukseen läpimurtoon hän sai eurooppalaista rahoitusta. Ja sitten lopuksi tapasin Max Planck-instituutista Peter Seborin. Hän on kehittänyt rokotteen jo, ihmisille, joilla on mm, keuhkokuume keuhkokuume, joka on streptokokkiinfektion äh, aiheuttama, mutta se tappaa miljoonia ihmisiä ja siihen ei ollut rokotetta aikaisemmin. Nyt hän testaa sitä hiirikokeilla ja todennäköisesti tämä rokote saadaan markkinoille. Eli Max Planckin äh, instituutissa tällainen tutkija on saanut eurooppalaista rahaa. Nämä ovat siis tieteen tarinoita, mutta on paljon innovaatiotarinoita, ihmisiä, jotka eivät ole niitä perinteisiä tiedemiehiä, niin kuin ajatellaan, mutta jotka ovat ai- muuttaneet meidän ajattelutapaamme innovaatioista. Karen Dova sai naisten innovaattoripalkinnon 2018. Hän kehitti pienen robotin, joka auttaa ihmisiä, jotka ei, eivät pysty poistumaan kotoaan. Hän auttaa lapsia ja kroonisesti sairaita nuoria kun he tietävät, että he joutuvat hoitamaan ja, ja elämään sen sairautensa kaksi, kanssa. Eli he eivät voi mennä pois kotoaan tapaamaan muita ihmisiä, he eivät voi osallistua koulutukseen tai liikunnan harrastamiseen tai muuhun. Eli ne asiat, jotka ovat meille ilman muuta selviä, niin nämä ihmiset eivät voi osallistua sellaiseen. Hän on kehittänyt robotin ja tämän projektin nimi on ei eristäytymistä. Ja nämä robotit voivat auttaa eh, näitä sairaita lapsia ja nuoria. Hän auttaa 650 lasta ja nuorta Euroopassa pääsemään mm, eroon tästä eristyksestä. Sitten meillä oli vielä sokeille kehitetty iPad tai tämmöinen tablettitietokone. Hän sai siitä palkinnon myös. Eli näitä innovaatiotarinoita pitäisi myös kertoa, koska ne ovat hyvin tärkeitä meidän tulevaisuutemme kannalta. Vain pari viikkoa sitten lanseeraamisemme biotalouden strategian ja minä tulin lehdistötilaisuuteen sitten komissiossa ja minulla oli huivi, vihreä huivi, ihan yhtä hyvä huivi kuin mikä tahansa muu huivi, mutta sen sijaan, että se oli tavallista kangasta, niin se oli valmistettu pienen pienistä puukuidun osasista ja niistä on tehty kangasta. Eli me olemme Euroopassa edelläkävijöitä näissä asioissa ja tätä johtajuutta, johtavaa asemaa pitää hyväksikäyttää ja edistää edelleen. Siis ennen kuin puhun luvuista ja numeroista, haluaisin, halusin kertoa teille näitä tarinoita, näitä tapauksia, jotka muuttavat meidän elämämme. Kun me katsomme nyt tätä vuoden 2017 toimintakertomusta ja katsomme taaksepäin, niin katsotaan oikeastaan tulevaisuuteen. Komission ehdotus Horisontti Euroopalle mm, ja suositukset Lamin mietinnössä ovat aivan selkeitä. Investointien lisääminen tutkimukseen ja innovaatioon, luotava todellinen EUn innovaatiopolitiikka, joka luo tulevia markkinoita, koulutetaan tulevaisuuteen ja ihmisiin investointi saa muutoksen tapahtumaan ja sitten vaikuttavuuteen keskittyminen, kun kohdataan maailman haasteita. Kun pyritään maksimoimaan vaikuttavuus, se on paras vaihtoehto Euroopalle. Kun Horisontti Eurooppa ehdotus tehtiin, opimme siitä, miten näitä eri arviointeja voidaan yhdistellä tilintarkastustuomioistuimen ja meidän omiamme kun katsomme tulevaisuuteen. Olen hyvin kiitollinen Brenningmeierille, että hän äh, julkaisi briefing-paperinsa ähm, jo etuajassa ja sitten tämä yksinkertaistamissuositus oli hyvä. Briefauspaperi oli erinomainen ja helpotti Horisontti Euroopan ähm, strategian laatimista komissiossa. Se tulee juuri oikeaan aikaan. Se tukee meitä, kun pyrimme parempaa täytäntöönpanosuunnitelmaa rakentamaan tulevaisuudelle. Tässä raportissa lopuksi sanotaan, että pääosa yksinkertaistamismenetelmistä, joita komissio on hyväksynyt, ilmeisesti puhujan äh, puhenopeudesta hiukan tästä huomautettiin. Yhtä kaikki komission yksinkertaistamismenetelmät ovat vähentäneet hallinnosta taakkaa tuen saajille horisontti 2020. Kaikki toiminnot eivät tuottaneet toivottuja mahdollisuuksia eh, ja tuloksia, mutta mahdollisuuksia soveltamisen edelleen on. Mielestäni tämä on oikeudenmukainen yhteenveto. Me olemme saaneet hyvän tason yksinkertaistettuja menetelmiä horisontti Euroopassa ja Monet tuen saajista ovat sitä mieltä, että tämä puiteohjelma on yksinkertaisempi kuin edellinen, mutta meidän pitää vielä edetä tässä. Myös tilintarkastustuomioistuimen ehdotukset on otettava huomioon lainsäädäntöehdotuksissa ja tulemme tekemään tämän, kun valmistelemme täytäntöönpanoa uudelle ohjelmalle. Tämä painopiste suoritukseen ja vaikuttavuuteen ei tarkoita sitä, että me kiinnittäisimme vähemmän huomiota täytäntöönpanokysymyksiin. Ja tästä pääsenkin siihen virheasteeseen tälle vuodelle. Virheaste tälle koko kappaleelle on 4,2 prosenttia, niin kuin Brenningmeier meille kertoi. Ja tämä on suunnilleen sama virhemarginaali kuin viime vuodelle, mutta se on laskenut. Muistan, kun ensimmäistä kertaa olin täällä vuonna 2014. Silloin puhuit sovittiin 5,6 prosentin virhemarginaalista. Toivon, että tämä laskeva trendi jatkuu. Virheaste koskee erityisesti tutkimusohjelma 7 ja 2020 transaktiot olivat mukana otoksessa, 54 olivat tutkimuksen puiteohjelman. Kuitenkin tämä antoi meille mahdollisuuden ensimmäisen kerran tutkia virheastetta horisonttiohjelmassa ja se on otettu huomioon toimintakertomuksessamme. Horisontti 2020 ensimmäinen virhemarginaali oli 2,8 prosenttia verrattuna 5 prosenttiin aiemmin. Ja haluan korostaa kovasti eh, tätä ensimmäisenä suuntaa antavana varhaisena arviointina horisontti 2020 rahojen käytöstä. Eli se voi kehittyä vielä suuntaan jos toiseen, mutta indikaatio on sellainen, että tämä yksinkertaistus on vaikuttanut. Eli jäämävirhe, joka, kun otetaan huomioon korjaukset ja, ja perinnät, niin virhe oli 2,24 prosenttia horisontti 2020. Se oli FP7 3 prosenttia. Ja tämä on sen 2-5 prosentin virhemarginaali joustavuuden sisällä, kun horisontti 2020 lainsäädäntöä ehdotetaan. Lyhyesti voisin kommentoida sitten tuomioistuimen raporttia. Ensin yksinkertaistaminen. Tilintarkastustuomioistuin huomioi, että sekä vuotuinen toimintakertomus ja erityiskertomus yksinkertaistamisesta ovat sellaisia, että Horisontti 2020 siinä on yksinkertaisemmat rahoitussäännöt kuin FP7. Siellä on kuitenkin virheitä ja esimerkiksi henkilöstökustannuksiin liittyvät virheet on vaikeasti oikeutettavia ja vaikeasti ymmärrettäviä. Meidän on tässä oltava parempia, meidän pitää päästä täytäntöönpanemaan horisontti 2020. Me muutimme oikeastaan kaikkia menettelytapoja, järjestelmiä, miten näitä tutkimusrahoja myönnetään. Olemme täysin sähköisessä järjestelmässä nyt. Sitten meillä on hyvin yksinkertainen rahoitusmalli, jossa meillä on epäsuorille kustauksille kiinteä korvaus ja sitten muuten tällainen korvausperusteinen maksu. Ja tämä on täysin digitaalisesti sähköisesti hoidettava järjestelmä. Eli kun yksinkertaistuksen toinen vaihe alkaa, niin nämä korvausjärjestelmät ovat nyt lähempänä tuensaajien omaa kirjanpitojärjestelmää tuensaajat eivät joudu raportoimaan kustannuksia erillään, vaan he voivat tehdä tällaisen kokonaislaskelman. Ja me olemme laatineet eurooppalainen innovaatio neuvoston ensimmäisenä pilottikokeena. Eli me olemme nyt menossa kohti hyvää trendiä. Toinen virheasia. Tuomioistuin sanoi, että virheitä olisi voitu välttää ennen kuin maksut tehtiin. Tämä liittyy esimerkiksi tilintarkastustodistusten heikkouteen. Me olemme parantaneet tässä viestintäämme ja tiedonantoa ja tietenkin tilintarkastussuositukset ovat sellaisia, että meidän täytyy komissiossa täytäntöön panna näitä ja meidän pitäisi tehdä selväksi, että nämä rahoitusvirheet eivät tarkoita hankkeiden epäonnistumisia. Hankkeet voivat olla hyvin menestyksekkäitä, mutta virheitä edelleen voi löytyä. Halusin kiittää siksi kaikkia tehdystä työstä ja kiitokset huomiostanne. vielen Kiitoksia komission sitten esittelijä Aja Sender. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Sí, eh, muchas gracias, presidenta, y gracias tanto al señor. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset myös näistä puheenvuoroista, jotka saimme juuri kuulla. Nythän on kyseessä viimeinen vastuuvapauden myöntäminen Moidoshille, Ja joskus tuntuu siltä, että voisin miltei ruveta itkemään, koska tässä nyt ei ole kyllä ollenkaan hyvässä tilanteessa. Meillä on ollut paljon näkemysten vaihtoa Oettingerin kanssa. Ja kysymys on siitä, että puoluekokouksessa esitetyt näkemykset näyttivät osoittavan erittäin suurta sitoutumista, mutta toimielinpuolella mielestäni asiat eivät useinkaan toimi näin tehokkaasti. On myös tietysti tärkeää huomata sitä, että komission täytyy vaikuttaa täysin riippumattomalta ja kaiken poliittisen liittouman ulkopuoliselta. Otan tämän nyt erityisesti esiin siitä syystä, että nyt kyseessä ei ole mikään paras ajoitus, kun tarkastelemme näitä kysymyksiä. Ja kun olemme kuulleet näistä hankkeista, joita seitsemän puiteohjelman puitteissa on täytäntöönpantu, on hyvä. Mutta haluaisin myös todeta, että olen pohtinut näitä eri hankkeita, Nobelin palkinnon voittajia, muita menestystarinoita, tieteellisen tutkimustyön rahoitusta ja tätä kahden prosentin ja virhetasohan on myöskin parantunut vuosien aikana, mutta edelleenkin taso on korkea. Satoja miljoonia menee näihin virheisiin. ole varma tietysti, että me saamme vielä lisääkin tuloksia aikaiseksi, mutta meidän täytyy samalla huolehtia siitä, että budjettimme hoidetaan kunnolla ja vastuuvapaudet myönnetään kunnolla. Eli on oikein hyvä saada kuulla sitä, että on keskitytty niin voimakkaasti tähän menestystarinaan, jonka me kaikki otamme lämpimästi vastaan. Rahat täytyy kuitenkin käyttää oikealla tavalla. Virhetaso on laskenut, kuten totesin, mutta vuositasolla valitettavasti kuitenkin on pientä lisäystäkin nähtävässä ja siihenkin täytyy nyt puuttua, sillä se merkitsee edelleenkin satojen tuhansien eurojen muutosta tässä suuressa budjetissa. Emmekä me saa sallia enempää virheitä kuin ehdoton minimi, jota me emme kykene poistamaan. Peningmäärille toteaisin, että hän on kertonut meille esimerkkeistä joista tuomioistuin, tuomioistuinkin on viitannut tulevissa tutkimuksissa. Ja tässä toteaisin, että on tärkeää huomioida, että monet näistä kysymyksistä ovat todella tärkeitä ja että meillä on todella vakavia ongelmia myös. Ja siitä syystä on aivan oikein antaa Olafille valtuudet tehdä lisätutkimuksia. Useita yksittäisiä tutkimuksia on tehty, esimerkiksi hitaista maksuista ja niin poispäin. Ja käsittääkseni tiedämme, että meillä on ollut paljon ongelmia seitsemän puitteohjelman kanssa, niihin on puututtu. Me olemme saaneet jonkunlaista menestystä, edistystä aikaiseksi, mutta kun katsotaan horisontti 2020, niin meidän täytyy huolehtia myös siitä, että meillä on luotettava järjestelmä. Olen kuullut viittaukset myös henkilökunnan kustannuksiin. Nehän ovat palkkoja. En minä tiedä, mistä tässä puhutaan. Ymmärrän, että henkilökuntakustannukset ovat henkilökuntakustannuksia. Ei se mitään rahaa ole, mitä sinne tänne syydetään. Ei sitä käytetä välttämättä nyt loman viettämiseen. Meidän täytyy tietysti paremmin valvoa tilannetta ja meidän täytyy nähdä selkeät jaottelut näistä ja miten paljon ihmiset työskentelevät. Joskus on ollut, vaik- joskus on ollut vaikeaa nähdä, onko palkan ja työtuntien välillä tai tuottavuuden välillä kunnon korrelaatio. Tuomioistuin on tarkastellut myös eri transaktioita ja on ottanut esille myös sellaisia kohtia, joita täytyy tutkia lisää. Olemme huomauttaneet, että jotkut ei-eurooppalaiset edunsaajakumppanit ovat olleet näiden virheiden lähteenä. Tietysti on puhuttu myös yleisemmin eri edunsaajista ja kumppaneista, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Ja kun nyt ollaan menossa vaaleja kohti, niin on tietysti tärkeää, että voimme tuolla vaalipuheessamme mainita sen, että Nobelin palkinnon saajat ovat saaneet rahoitusta, mutta pakkohan sekin on mainita, että virheitä on tullut ja petoksia on ollut. Tässä nyt ollaan jo ihan maalisuoralla, niin mitä mieltä olette Ja meidän täytyy näin kyetä toimimaan paremmin horisontti 2020 puitteissa. Miten teidän mielestänne voidaan saada aikaiseksi lisäyksinkertaistamista? Olen kiitollinen näistä vastauksista. Olemme keskustelleet tästä, olemme puhuneet eri rakenteista ja luvuista ja olen kiitollinen näistä vastauksista. ja myös tästä 25 prosentin suorasta tuesta, jota on ehdotettu horisontti 2020 puitteissa, koska tämänkaltainen yksinkertaistaminen itse asiassa saa aikaiseksi parempaa budjetinhoitoa. En aio kysyä teiltä näistä kymmenestä kaikkein kalliimmasta hankkeesta, jota on rahoitettu horisontti 2020 puitteissa – Minulla on vaikutelma siitä, että jotkut niistä saavat sataprosenttisen rahoituksen, mutta onko se oikein vai onko näitä lukuja pyöristelty? Onko itse asiassa oikein se, että rahoitamme 100 prosenttia hankkeesta? Sillä useimmiten eurooppalaisissa hankkeissa meillä on jonkunnäköinen yhteisrahoituskatto. Ja yleisesti ottaen näissä yhteisissä ohjelmissa meillä on yhteisrahoitus katto. Eli voisitteko selvittää sitä, miksi vaikuttaa siltä, että nämä erittäin kalliit hankkeet on sataprosenttisesti rahoitettu EUsta? Sitten minulla on kysymys, joka koskee asiaa, josta on puhuttu jo useaan otteeseen. Olen jatkuvasti pyrkinyt saamaan myös jaottelua maakohtaisesti tutkimuskustannuksista. Olette kuitenkin antaneet meille yleiskuvan siitä, mitkä suurimmat edunsaajat ovat, ja yleisarvion näistä enimmäismääristä ja kokonaisbudjetista, jota käytetään tutkimus- ja innovaatiobudjettiin. Haluaisin tietää, onko tällaista olemassa myös muissa maissa. Euroopan unionissa on tärkeää, että saamme oikeudenmukaisen jaon alueellisella pohjalla tutkimuksen rahoittamisesta, koska asiat täytyy hoitaa kohesio-ohjelman puitteissa. Mehän olemme siihen sitoutuneita. Muussa tapauksessa rahoitamme aina vain parhaita, eikä oikeudenmukaista jakoa kautta Euroopan unionin tapahdu. No, mehän tiedämme, että talouskriisi on kohdistunut vaikeasti kaikkiin, mutta se on kohdistunut vähemmän kovasti niihin, jotka ovat jo etukäteen olleet paremmassa tilanteessa. Ja olen varma, että komissaari tekin olisitte kyennyt vähän parempaan, kun tätä huippuosaamista jaetaan kaikkialle. Mehän tiedämme, että Cambridge ja Oxford tarjoavat vuosittain aivan eh, huippuosaamista, mutta Barcelonakin on huippuosaamisen esimerkki kauempana. Ja ne Sadat miljoonat eurot eivät kyllä jakaudu oikeudenmukaisesti Euroopan unionissa, jotta voitaisiin antaa, antaa kaikille alueille mahdollisuus huippuosaamiseen. Haluaisin siis tietää, miten olette ajatellut tulevaisuudessa päästä eroon tämän kaltaisista epätasa-arvotilanteissa. Toivottavasti teillä on ihan substanssiehdotuksia tässä suhteessa olemassa. Seuraava monivuotinen rahoituskehys tuo aika jyrkkiäkin muutoksia rakenteisiin ja haluan kuitenkin olla luottavainen sen suhteen, että kykenette tarjoamaan huippuosaamista jatkuvasti kautta linjan. Enkä halua, että tämä huippuosaaminen on pelkästään niissä maissa, jotka ovat jo entuudestaan olleet siinä hyviä. Kiitoksia. Tämä on excellence-ohjelma oikeastaan, ja niin se on hyvä jossa ei ole mikään olympiaohjelma sinänsä, missä me ollaan vaan pelkästään mukana, vaan ne ovat parhaille tarkoitettuja ohjelmia siis. Niin, tai kai kenelle annetaan, se on sitten se ongelma, jo nyt, nyt komissio, ja se voi vastata tähän äskeiseen. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Aja Sender. Ja tämä on varmaan nyt ensimmäinen kerta neljään vuoteen, tämä on minun viimeinen vuoteen nyt täällä paikan päällä, että minua syytetään siitä, että, että olen aika unohtanut, että minulla on vähän niin kuin Parkinsonin tautia. Kaikki neljän vuoden aikana minut on kutsuttu SNDn ja ALDEn ja muiden ryhmien luokse. Olen ollut kaikkialla. Kukaan koskaan olisi syyttänyt minua tästä. Joten olen vähän nyt yllättynyt kyllä. Myönnän tämän koska on tullut konferensseissa, joita olette järjestäneet ja muissakin tapahtumissa. Ja jokainen komission jäsen menee tietenkin oman puolueensa konferenssiin. En tästä pidä olla mitenkään häpeissään. Eikä meidän pitää puolueita mitenkään täällä nyt demonisoida. Mutta meidän pitää tehdä yhteistyötä edustaja Aila Sender. Olen ollut neljä vuotta täällä nyt ja olen tehnyt yhteistyötä kaikkien parlamentin jäsenen kanssa. Enkä ole tehnyt mitään eroa sen välillä, mistä puolueesta he ovat. Ollaan valmis menemään myöskin Lissaboniin, puoluekonferenssiin SNT-ryhmän tai muiden puolueiden puoluekonferensseihin. Joten olin vähän nyt yllättynyt tästä kommentista. Sitten toinen asia. Olin myös vähän yllättynyt siitä, että meillä on 100 prosentin tuki, rahoitustaso, mutta kun te tiedätte, 100 prosenttia maksetaan suorista kuluista ja 5 prosenttia epäsuorista kuluista. Tämä on osa ohjelman sääntöjä. Ei tässä mitään outoa sinänsä tai mitään erilaista sinänsä tässä enää. Sitten kysyitte jäsenvaltioiden kesken jaettavien varojen osalta, ja, ja tämä on vastaus myös täällä kysymy- kirjallisessakin kysymyksessä, joissa on vastattu siellä. Joten me jatkamme yksinkertaistamistyötä, me jatkamme tätä työtä kaikista näistä aiheista, joita mainitsitte. Olemme nyt 5,6-4,2 prosenttiin päässeet virhetason osalta, että tämä on kyllä hyvä edistys. Ymmärrän kyllä, että et ole tyytyväinen, mutta olemme tehneet paljon työtä ja kehittäneet paljon yksinkertaistamismenettelyjä. Joten ei tätä saa mitenkään vähätellä tietenkin otan oman vastuuni, mutta otan myöskin oman vastuuni menestyksestä näiden neljän vuoden aikana ja millä tavalla me olemme tämän tehneet. Ymmärrän kyllä teidän kysymysten sisällön, mutta en näe tätä asiaa niin negatiivisena niin kuin te. Joko päätitte puheenvuoron? Kyllä, puheenjohtaja. Uskoisin, että olen neljä vuotta käynyt teidän luonne kertoen teille kaikista näistä vaiheista, joita olemme tehneet. Me aloitimme ohjelmasta, joka ei ole tullut kovinkaan yksinkertainen, joka oli erittäin byrokraattinen. Ja tänään kaikki jäsenvaltiot tunnustavat sen, että me ohjelmamme ovat yksinkertaisempia ja yksinkertaisempia kuin kansallisen tason ohjelmat. Ja ihmiset näkevät sen, kuinka hyvä tämä tutkimuksen ja tieteen ohjelma on verrattuna muihin ohjelmiin. Totta kai puhun täällä myös menestystapa asioista, Ajala Sender. Meidän pitää puhua myös menestyksestä. Ei meidän pitää, pitää puhua pahaa pelkästään Euroopasta. Minun tehtäväni komission jäsenenä on puhua näistä menestystarinoista – Totta kai me tiedämme, että on asioita pitää tehdä paremmin, me tiedämme tämän, mutta me teemme jotain asialle. Joten tämä on tietenkin vaikeaa minun puolestani. Voin olla ehkä poliittisempi vastauksissani, mutta en usko, että en ole täällä poliittisena toimijana, vaan olen täällä kertomassa teille, että katsokaahan nyt. Meillä on tänään parempi tilanne kuin aikaisemmin. Kyllä on kun tuli 2014 tänne näin virhetaso oli 5,6 ja nyt se on 4,2. Onko meillä parempaa tieteen harjoittamista tänä vuonna kuin aikaisemmin? Kyllä. Joten olen vähän hämmentynyt kyllä teidän kommenteista. Edustaja Salafranka, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin tilintarkastustuomioistuimen edustajaa ja komissaari Modashia läsnäolosta täällä tänään. Vain muutama kommentti omalta osaltani keskusteluun. Minusta vaikuttaa siltä, että komissaarilla on oikeus osallistua poliittisten ryhmien kongresseihin. Hogan, Hahn, Juncker, kaikki ovat osallistuneet omiin poliittisten ryhmien kongresseihinsa. Liberaalit tapasivat Madridissa juuri nyt ja komissaarit saavat osallistua näihin. Minä äh, esimerkiksi ihailen Jacques Deloria kovasti ja hän osallistui aina Socialist Internationalin äh, kongressiin. Äh, komissaarit ovat poliitikkoja, mutta samaan aikaan he ovat ottaneet vastuulleen myös riippumattomuuden ja puolueettomuuden ja tämä kuuluu heidän tehtävänsä virkaansa komissaarina. Ja silti heillä voi tietenkin olla jonkinlaista taipumusta omaan vanhan puolueensa. Mielestäni meidän pitää olla oikeudenmukaisia arvioissamme on aivan oikein, että komissaari kertoo meille menestystarinoita hänen, hänen komissaarikaudeltaan. Mielestäni se on hyvin tervetullutta. Komissaari on panostanut tähän kovasti ja se on hyvin tärkeä taloudellisestikin tämän ohjelma ja se on menestynyt hyvin. Ja on fantastista, että rahoitusta on Nobel-tasoiseen tutkimukseen voitu myöntää ja tietenkin myöskin läpimurtoja syövän hoidossa on saatu tämän tutkimuksen ansiosta, jota on EU-rahoilla tehty. Meidän on optimoitava tietenkin henkilöstökustannukset ja liitännäiskustannukset ja meidän on optimoitava vaikuttavuus tutkimusohjelmassa. Haluaisin kysyä kaksi kysymystä oikeastaan. Ensinnäkin olen katsonut tätä kyselylomaketta ja erityisesti sitä osaa, joka mainitsee viisi erityistä maata. Haluaisin tietää, kuinka suuri osa tutkimusbudjetista menee kolmansiin maihin. Jos siitä voisitte kertoa muutamalla sanalla ja voisitteko myös kertoa Olafin petostapauksista. Ilmeisesti tapauksien määrä Olafin tutkinnassa on aika vakalla tasolla. Viime vuonna niitä oli 33 ja tänä vuonna vissiin 39. Voisitteko kertoa meille pikkuisen eh, siitä metodologiasta, jota käytätte eh, petosten tapa, petostapauksien osalta, missä vaiheessa viette asian Olafille, missä vaiheessa menettelyä mennään. Ja sitten vielä yksi päätelmänomainen kommentti. Kysyisin teiltä vielä, voisitteko antaa meille jonkinlaisen parhaan arvauksenne siitä, mikä vaikutus kilpailukykyyn elinkeinoelämässä näillä ohjelmilla on ollut. Innovaatiohan on valtavan tärkeää yrityselämässä ja olen nähnyt, että innovaatio on ollut hyvällä tasolla ja tämän, raho- tämän ohjelman rahoituksen kautta innovaatioita on syntynyt. Vaikuttaa siltä, että 128 patenttia on viime vuonna hyväksytty ja ne olivat pitkälti yksityisen sektorin aikaansaamia 79 prosenttia. Sitten PK-yrityksistä tuli vain noin 8 prosenttia Minusta vaikuttaa siltä, että patentteja myönnettiin myös julkisille yhteisöille, jotka olivat saaneet rahoitustaan komission tutkimusohjelmasta. Voisitteko kertoa, miten asia todellisuudessa on? Instituutioissa, instituutioilla on tärkeä merkitys sekä yksityisen sektorin että julkishallinnon rahoituksessa, mutta tämä pieni osuus pk-yrityksiä on aika silmiinpistävä herra Ajala Sender ja minä keskustelimme äh, siitä, että äh, oma maahani viitataan täällä yhtenä jäsenvaltiona, joka hyötyy tutkimus- ja verkostojen ohjelmasta. Mutta minusta se tarkoittaa myös sitä, että meidän on varmistettava se, että erinomaisuutta saadaan laajasti kaikkiin jäsenvaltioihin niin, että kaikki jäsenvaltiot saavat mahdollisuuden osallistua, ähm, että äh, kunnioitetaan niitä onnistumisia siellä, missä ne tapahtuvat. Virhemarginaalin pieneneminen on mielestäni myönteinen asia ja mielestäni toivottavasti jatkamme oikeaan suuntaan. Kiitos. Ja, Frau Kollegin Ayala wollte ganz kurz noch... Edustaja Ajala haluaisi vielä lykätä lyhyen puheenvuoron tässä välissä. Olkaa hyvä. Eh, no, digamos, eh, digo, la primera que fui, eh, que, que me sorprendí, eh, no de que participara, porque ya he dicho, para mí la asistencia... Ensinnäkin kysymys ei ole pelkästään siitä, että EU osallistui tähän, vaan että eh, esitään tällainen julkinen lausuma. Se minusta oli huolestuttavaa. Minä seuraan sosiaalista mediaa ja tämä kyllä oli kovin vaikuttava minun mielestä, sillä se oli niin voimakkaasti esillä. Myös Oettinger oli puolueko- puoluekokouksessa mukana. Kuitenkin minusta on tärkeää ottaa huomioon tämä, että komissaarien täytyy olla riippumattomia julkisesti, koska komissio on riippumaton. Sitä juuri halusin tässä nyt ottaa e- erityisesti esille. Ja täytyy toimia oikealla tavalla. Ja aina ilmaista se, että komissaari on riippumaton. Sanoin myös Oettingerille sen, että minun mielestäni tämä ei heijastellut tilannetta hyvin. Ja mehän olemme aiemmin kun olemme pohtineet komissarien määrää, meillä on 28. Mutta turha tässä nyt Waterloon taistelua nyt uudelleen käymään. On aivan mahdollista, että voitaisiin vähentää kuitenkin komissaarin paikkoja. Pohjanahan on se, että tässä ei nyt edusteta omaa maata tai omaa puoluetta, vaan olette osa yhtä kollegiota. Mutta sitten totesin myös, että siirtyminen seitsemännestä puiteohjelmassa – puitoihmasta horisontti 2020 on tärkeä osa työtämme. Virhetaso on tilintarkastustuomioisuimen esille ottama, ei minun esille ottamani. Ja siirtyminen uuteen rakenteeseen mahdollistaa sen, että meillä on nyt tilaisuus parantaa tätä virhetasoa. Jos tuo virhetaso ei laske vuoteen 2017 mennessä, niin tuo nimenomaan ottaa vielä enemmän esille tämä meidän ongelmamme. Kuusi lisätapausta menee myös Olafille esiin, mm, eteenpäin. Ja tämä loppujen lopuksi merkitsee hyvin suurta rahasummaa. Paljon rahaa kuin mitä on, enemmän rahaa kuin mitä on mennyt Olafin tutkimuksiin. Nämä eivät ole minun lukujani, vaan teidän pääosastonne luvut, vaan Olafin ja tuomioistuimen lukuja. Minusta asiat eivät välttämättä ole menossa oikeampaan suuntaan. 2016-2017 ei ainakaan parannusta ollut nähtävissä. On tärkeää, että huomioimme sen, että silloin kun virheitä syntyy, niin sääntöjä täytyy soveltaa, jos sääntöjä on liian vaikea soveltaa, niin silloin meidän tulee niitä yksinkertaistaa. Vaikuttaa siltä, että jonkun verran yksinkertaistamista on tapahtunut ja minusta tuntuu siltä, että me tarvitsemme lisää yksinkertaistamista tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Emme me voi vain antaa 25 prosentin rahoitusta hankkeisiin, jotka ovat miljoonien arvoisia, ilman että voimme varmistautua siitä, että tämä prosessi hoitaa oikealla tavalla. Muussa tapauksessa meillä on suuri vaara siitä, että saadaan aikaiseksi vielä suuremmat virhetasot. Ja mahdolliset juridiset ongelmat saattavat aiheuttaa epäluottamusta. Lisäarvon eurooppalaisella tasolla täytyy olla eurooppalaista. Ei pelkästään kaikkein parhaimmat eivät saa saada näitä rahoja. Euroopan lisäarvo on nimenomaan sitä, että rahoitetaan tasaisesti ja myös niitä maita, joilla ei mene yhtä hyvin, joilla on mahdollisuus pyrkiä huippuosaamiseen. Kiitoksia. Haluaisin vain huomauttaa, että komission käytännön säännössä todetaan, että heillä saa olla kansallisessa parla- parlamentissa mitään virkaa. Jos tästä pidetään kiinni, niin totta kai voidaan myöskin kutsua heidät sinne paikan päälle kokouksiin. Mutta tämä on tietenkin hyvä asia, koska Euroopan ajatusta pitää levittää ihmisten keskuudessa, että ihmiset tietävät tästä, näin saatan paljon, paljon tietoa komission jäsenet, jotka tietävät näistä asioista. He, niin, kyllä minun oman puolen kutsuu minut kyllä paikan päälle, mutta kyllä muut puolet että kutsu minua koskaan, en tiedä minkä takia. Uskon, että on suuri mahdollisuus Euroopalle todellakin tarvitaan komissa, komission jäseniä myöskin tässä. Ja näkin odotamme täällä Brysselissä taas sitten ylipuolueiden tapahtuvaa toimintaa. Niin totta kai eturistiriidat ovat aina olemassa oleva teema. Ja totta kai kysymme myöskin näistä asioista. Sitten jälkeen, haluaisin esittää muutaman kysymyksen tähän. Tämä taulukko suurista edunsaajista, se on jo mielenkiintoinen kyllä. Vaikka tietenkin tiesimme tästä jotain, mutta kun katsotaan tätä tarkemmin, niin, niin tässä on aika huomattavia lukuja. Ja suurin edunsaaja, se on UK, sehän poistuu kohta täältä. Mutta mikä on sitten suunnitelma, kun Britit ovat tässä ihan kärjessä ensimmäisen kymmenen joukossa on myöskin nämä Saksa ja Ranska ovat pää, ja UK ovat pääedunsaajat, koska niillä on suuria tutkimuslaitoksia, tämä on sinänsä yllättävää. UK on kym, kymmenen parhaan joukossa neljä yliopistoa. Jos katsotaan Stoll-sopimusta, niin tämä jatkuu vaan tästä näin sitten. Niin miten näette tämän brittiyliopistojen roolin Brexitin jälkeen? Miltä se näyttää? Se on tietenkin tärkeää, koska tutkimuksessa pitää olla tällainen seula, että se tehdään parhaiten toimesta. Kohesiossa meillä on suuri rahamäärä käyttäytyessä. Sillä voidaan olla sitten vaikka betonoida katuja, mutta, mutta tässä taas on kysyssä, kyse siitä, että miten nämä parhaat yliopistot mukamaan tähän. ei saa brittejä palkita Brexitin su- suhteen, mutta Sveitsikin on mukana tässä, vähän yli miljoona. Ja melkein vähän on tunne, että Sveitsi olisi netto edunsaaja, mutta meille kyllä Sveitsi kertoisi, että näin ei ole. Miten te näette Sveitsin roolin sitten tässä? Tämänhetkisessä tutkimuspuiteohjelmassa ja tulevassa puiteohjelmassa. Ja sitten vielä haluaisin sitä kysymyksen Horisontti 2020 varojen hitaan kuuluun. Me näemme myöskin tässä, että FP7 on paljon tärkeämpi kuin Horisontti 2020. Miksi ei toisinpäin? Mikä on tämä syy? Meillä on suuri määrä rahaa saatavilla, mutta taas tutkimus puiteohjelmassa se ei ole niin suuri määrä, mutta se jaetaan nopeammin. Eli tätäkin pitää katsoa myös. Ja että myöskin onnistumisaste osallistujien osalta se on laskemassa. Pitää, pitää tehdä yhä enemmän hakemuksia, jotta onnistuu. Kollega Aslo ja sitten tämän jälkeen teillä on vastauspuheenvuoro. Ashford ensin ja Richard, ole hyvä. <laughs> Well, Chairman, thank you very much. You make some interesting... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielenkiintoisia tietysti kohtia, mutta tietysti kaikilla kunnioituksella olemme täällä budjettivalmentavaliokunnalla ja tarkoituksena on valvoa kustannuksia tutkimus- ja kehitystoimialalla. Kun tarkastelin näitä liitteitä, niin minua yllätti ne yksityiset yksityiskohdat, joita siellä oli. Kysymys ei ollut pelkästään siitä, että katsotaan työntekijöiden aikatauluja, vaan kun katson tätä, että yleisvirhetaso oli 4 prosenttia, niin se on kyllä aika hämmästyttävää. Olisin ajatellut, että näin isolla budjetilla niin, olin yllättynyt siitä, miten matala se oli. Ja minusta tuntui myös siltä, että tässä kohdin olin ilahtunut kuullessani sekä tilintarkastustuomioistuimelta että komissiolta, että kysymys on yksinkertaistamisesta. Luonnollisestikin tämän valvonnan hallinnoinnin tehtävä on varmistaa se, että budjettia valvotaan riittävästi, mutta sitä täytyy tietysti tasapainottaa sitten hallinnollisia kustannuksia vastaan. Mikä itse asiassa on sitten tämä lisäarvo siinä, että tarkastellaan näitä uusia aikatauluja. Mitä hyötyä siitä nyt on? Kuulin, että komissio, komissaari totesi, että tässä nyt uudelleen muokataan tätä rahoitusprosessia. Aivan oikein hän puhui myös könttäsummista ja apurahoista. Ajattelin kyllä, että se on yksinkertaisesti mielessä oikea tapa edetä. Se taitellaan uudelleen se, millä tavalla tuemme kehitys- ja tutkimustyötä, niin kukaan ei tältä ehkä vastannut siihen vielä. Meiltä tulee mahdollisuus kuitenkin siihen, että saamme rahaa, kun kysymys on kilpailuttamisesta näissä, näiden eri hankkeiden välillä. Tämähän on valtava apuraha, valtava määrä rahaa. Meidän täytyy sitä valvoa, mutta en oikein voisi kuvitella, että tässä nyt mennään tässä joka ikisen pikku yksityiskohtaan ja tutkitaan näiden ihmisten ajankäyttöä. Täytyyhän olla nyt muitakin tapoja katsoa tarjouskilpailuja. Kollegi Stechowski, bitte. Edustaja Stechowski, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Ehm, já na začátku mi dovolte, abych vás pozval na náš stran... Kiitoksia, puheenjohtaja. Näin aluaksi haluaisin kutsua teidät meidän puoluepäivillemme. Että te voi sanoa, että te olette kutsuttu sinne. Olisi tärkeää, että mukana siellä ja voisin kertoa teille monista asioista. Tsekin maalla on tärkeää puhua eturistiriidoista. Meillä on suuria ongelmia me, tämän suhteen, ei pelkästään pääministerin osalta. No, leikki sikseen. Mennäänpä sitten tähän asiaan, mitä täällä kuulemme juuri äsken. Monissa valvontatoimissa olemme kiinnostuneita tuloksista, mutta emme pelkästään tuloksista, vaan myöskin kuluista, jotka liittyvät näihin tarkastuksiin. Ja aika usein nämä kustannukset ovat suurempia kuin tarkastuksen tulokset, sillä monissa tarkastuksissa ei otettu huomioon poikkeuksia. Luin täältä sitä, että täällä puol- kolmasosa työntekijöistä poistui ja tästä puolet taas sitten näistä ihmistä, jotka ovat siellä paikan päällä pystyneet vastaamaan näihin tarkastuksiin ja niiden kysymyksiin. Eivätkä pystyneet antamaan näitä myöskään näitä rahoitustietoja ja muita. Minun mielestäni olisi hyvä kuulla jotain tästäkin. Ja sen lisäksi haluaisin kuulla myös Sveitsistä ja Venäjästä ja Norjasta. Saako Norja myös tutkimusohjelmasta maksuja? Ja useissa tapauksissa tilanne on sellainen, että patentteja – on kopioitu jossain muualla ennen kuin tämä patenttimenettely on meillä loppuun. Ajattelen tässä nyt vaikka sitten Kiinaa tai Venäjää. Ja myöskin USA. Että olisi hyvä tietää, miten tätä toimintaa voitaisiin parantaa. Me investoimme täällä paljon tutkimukseen ja teemme näitä patentteja, ja sitten kuitenkaan emme pysty hyötymään näistä tutkimustuloksista. E, emme saa vähentää EUn lisäarvoa tässä. Minua kiinnostaisi tietää tässä nämä tulokset, eivät pelkästään virhetasot. Ne eivät ole minulle niin tärkeitä. Minusta nyt olisi enemmänkin tärkeää se, että tutkijat ovat mukana toiminnassa ja sitoutuneita. Ja minulla on vähän sellainen kuva, että tutkimusta tehdään enemmänkin Länsi-Euroopassa. Voitaisiin tehdä sen eteen, että myöskin idässä kehitettäisiin tutkimustoimia. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitokset. Voisin aloittaa eri kysymyksistä, joita esitettiin tällä puheenvuorokierroksella. Kysymys ensinnäkin herra Salafrankalta ja myöskin herra Zedovskilta kolmansien maiden merkityksestä. Kokemuksemme kolmansista maista on ollut hyvin myönteinen liittyen erilaiseen vaihtoon, koska tiedehän on maailmanlaajuista, eli se mitä voidaan oppia kolmansista maista on tärkeää. Sveitsi sai FP7 4 prosenttia kokonaisrahoituksesta – Horisontista on saatu nyt jo 2,6 prosenttia, mutta he ovat maksaneet 2,3 miljardia. Eli äh, kun katsoo näitä lukuja, niin he ovat investoineet rahaa, mutta he ovat saaneet sitten myöskin rahaa. Vuosien mittaan olemme huomanneet, jonka huomasin myös Horisontti 2020, että siellä on e-, tiettyä epätasapainoa Toiset investoivat ja saavat enemmän kuin mitä panevat ja toiset saavat vähemmän. Eli Horisontti Eurooppa-ehdotuksessa huomaatte, että tätä on muutettu, jotta tasapaino saavutettaisiin. Haluaisimme, että maat eivät että kumpikaan osapuolisi ei tekisi tai hakisi voittoja tästä, mutta teemme yhteistyötä. Me löydämme keinon sille, että he saavat vastinetta sille rahalle, jonka he investoivat. Ja se on tasapainoelementti. Ja sitten he tietysti maksavat tietyn hallinnointikustannuksen, koska ohjelma vaatii kunnon hallinnoinnin. Mutta se, miten me voimme erilaista asemamme Euroopassa verrattuna vaikkapa Kiinaan tai Yhdysvaltoihin, on, että meillä on eurooppalainen avoimuuden äh, ajattelutapa niin, että jokainen maa voi osallistua, koska haluamme jakaa tietoa ja sitten kumppanimme haluavat jakaa meidän kanssamme. Eli kun puhumme näistä kolmansista maista, meillä on erityyppisiä kolmansia maita ja kumppanuus- tai assosiaatiomaita. Jos puhutaan vaikka Norjasta, Israelista tai Sveitsistä, niin puhutaan ihan siitä huippuliigasta, jos niin voi sanoa. Ja sitten jos ajatellaan Ukrainaa tai Tunisiaa, kysymys on enemmänkin ähm, tieteen diplomatiasta, mutta kumma kyllä, näistäkin maista löytyy uskomattomia juttuja, joista mekin voimme hyötyä. Olin Armeniassa, missä löysimme yhden parhaista ähm, iltapäivä kerhoista koululaisille, jossa opetettiin innovaatiota ja yrittäjyyttä lapsille. Koulu oli niin hyvä, että kun se esiteltiin Pariisissa, niin päätettiin, että tällaista voidaan käyttää Pariisissakin iltapäiväkerhoilun muodossa. Sitten herra Salla-Frankan kysymys liittyen petostapauksiin. Se, on, se pitää minua joskus hereillä yöllä aina kysyn tietoa näistä asioista. Me täysin tuemme Olafin työtä. Olemme nähneet, kuten sanoitte, että vuonna 2017 petostapauksia oli 39, niin voin kertoa, että tiimi ei ole itsetyytyväinen. Pääjohtaja voi kertoa varmasti asiasta. Meidän komission työntekijät tutkivat tämänhetkisiä petosten torjuntastrategioita, koska haluamme varmistaa, että me ylläpidämme petosten torjunnan korkealla tasolla ja että me todella torjumme näitä petostapauksia niin pitkälle kuin se on mahdollista. Mutta petoksia tulee aina tapahtumaan, koska inhimilliset olennot ovat sellaisia. Se on jotenkin osa meitä. E, nämä modernit IT-työkalut varmasti voivat auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset sääntöjen vastaisuudet ja petostapaukset petostapaukset, mutta systemaattista johdonmukaista kasvua petostapauksissa ei kuitenkaan ole huomattavissa. Tämän haluan teille kertoa. Sitten innovaatioista. On totta, että julkinen puoli patenteissa ei ole menestynyt yhtä hyvin kuin yksityinen, mutta miten nämä yhteensovitetaan, miten julkinen ja yksityissektori patenttiasioissa voivat tehdä yhteistyötä, koska kysymys ei ole pelkästään julkisesta sektorista, vaan yleensä ne ovat kumppanuuksia. Se, mitä, missä me emme ehkä ole onnistuneet, on mm, laittaa yksinen ja julkitu, julkinen tekemään yhteistyötä tehokkaasti. Ajala Sender kommentoi virhemarginaalista. Itse olen insinööri, eli olen numeroita rouskuttanut koko ikäni. Ja minä voin haastaa herra Brennickmaierin kertomaan, mikä on ero 4.1 ja 4.2 välillä. Eli että kun olimme 5.6 virheastetta ja pääsimme 4.1, ja tänä vuonna 4.1 siirryttiin 4.2 virheastetta. Jokainen matemaatikko voi kertoa, että Eroa ei ole 4.1-4.2. Ei voi sanoa, että virhemarginaali on kasvanut. Trendi on laskeva ja se on 4.2 tai 4.1. Tämän yhden kymmenesosan ero ei ole näkyvä tai silmiinpistävä. Alexander, sanoitte myös jotain liittyen niistä maista, joita meidän on autettava. Keskustelin pitkään tästä aiheesta kanssanne. Horisontti Euroopassa olemme kaksinkertaistaneet ähm, rahoitusta esimerkiksi ähm, Excellence-ohjelman laajentamiseen ja muihin toimenpiteisiin. Kun tämä ehdotus tuli parlamentille, menimme yhdestä miljardista kahteen miljardiin tässä laajentamisessa operaatiossa. Toinen asia, minkä neljän vuoden aikana olen nähnyt, on, että jos meillä on vaikka instituutio, joka toimii oikein hyvin vaikkapa Saksassa tai vaikka Barcelonassa, josta otitte esimerkkinä, tai yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin monet tiedemiehistä tai tieteilijöistä siellä eivät ole siltä alueelta tai siitä maasta edes. Lontoon Imperial Collegeissa 1500 työntekijää ja professoria, opettajaa Imperial Collegeissa eivät ole Brit- Britannian kansalaisia. He ovat meidän muista Euroopan unionin maista. He vain pitävät sitä instituutiota niin hyvänä, että he haluavat työskennellä siellä. Eli näin tapahtuu Euroopassa ja minusta meidän on autettava näitä instituutioita kehittymään edelleen. Miksi minä ponnistelisin pelkästään tätä laajentumista. Jos saisin Max Planckin menemään Portugaliin tekemään yhteistyötä Porton yliopiston kanssa ja sitten Portossa avataan joku pieni satelliitti tästä toisesta tutkimuslaitoksesta. Ja siellä sitten saksalaisia menee Portoon ja Portosta lähtee sitten Saksaan vaihdossa tutkijoita tällaiseen jakamiseen ja laajentamiseen ähm, erinomaisuuden osalta on panostettava. Sitten toinen asia, jonka halusin mainita, on, että olemme aina sanoneet, että meidän täytyy tehdä paremmin yhteistyötä rakennerahastojen kanssa. Me loimme tämän erinomaisuuden siilon. Siinä laitetaan tämä perusosaaminen, joku, joka osallistuu horisontti 2020, mutta joka ei saa rahoitusta. Hän voi siirtyä rakennerahastojen puolelle ja saada rahoituksen tälle siellä. Tällaista siltojen rakentamista ei ole ennen ollut, mutta nyt siinä on kehitytty paljon ja horisontti Euroopalle me itse asiassa e, ja, e, laajennamme tätä Marie Curie-ohjelmaan ja muihin Ja sitten, Rova Gressle, kysyitte suurimmista edunsaajista, Britanniasta ja Brexitistä ja niin edespäin. Kuten tiedätte, uskon vakaasti siihen, että se mikä ikinä onkaan nyt se ratkaisu, mihin päädytään, niin tutkimusohjelma tarvitsee Britanniaa ja Britannia tarvitsee meidän tutkimusohjelma. Meidän on siis löydettävä keino tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä, on löydettävä keino saada sellainen ohjelma, missä Britannia on mukana, mutta se ei tietenkään riipu meistä yksin täällä, vaan pitkälti myös siitä kyvystä, mikä EUlla ja UKlla on saada aikaan tämä kokonaissopimus tilanteesta, mutta jos katsoo lukuja, niin huomaa, että yhdistynyt kuningaskunta on ihan peruskumppani tutkimusyhteistyössä ja tutkijat Britanniassa tietävät, että me olemme heidän puolellamme. Meillä ei voi olla huipputasosta tutkimusta ilman heitä ja päinvastoin. Tätä kohti menemme ja Horisontti Eurooppa-ehdotuksessa me olemme tehneet hyvin selväksi assosiaatiomaiden aseman. Aikaisemmin meillä oli erilaisia osallistumisehtoja, nyt se on yksinkertaistettu. Eli jos haluaa assosiaatio maaksi tutkimuksessa, tulee, osallistuu, maksaa oman osansa, he maksavat oman osansa ja sitten te maksatte osallistumisesta tietyn hallinnointikustannuksen, jolla siis Euroopan unioni ja komissio hallinnoi tätä koko tutkimusohjelmaa. Näitä jos halutaan tällainen ohjelma, joka perustuu erinomaisuuteen, Mielestäni se on tavoiteltavaa, niin kumppanien pitää auttaa, ähm, pitää auttaa niitäkin maita, jotka ovat vähän heiko, heikompia osallistumaan ja näin kehittymään, koska sillä tavalla voidaan todella muuttaa asioita ja näin niitä nobeleita voitetaan ja näin niitä hankkeita saadaan, jotka todella muuttavat maailmaa. Eli kysymyksenne menestys tasosta, jos me saavutamme tämän sadan miljardin tason horisontti Euroopalle, niin myös menestys kasvaa, koska rahalla sitä saadaan ja menestys liittyy siihen, että ohjelma on ollut niin menestyksekäs, että rahat eivät riittäneet sitten aivan jokaiselle hyvälle hankkeelle. Toinen asia, miten voimme tehdä sitten enemmän yhteistyötä rakennerahastojen kanssa. Jos me emme löydä näitä väyliä rakennerahastojen kanssa me emme pysty tähän. Jos me saamme vaikka yhden hankkeen, joka on erinomainen Espanjan joltain alueelta, he kääntyvät meidän puolemme ja meillä ei ole mahdollisuuksia tukea, niin silloin rakennerahastoista sitä tukea pitäisi löytyä. Ja tästä pitää löytyä yhteistyön elementti meidän ja rakennerahaston välillä, ja näin menestys aste kasvaa myös. Menestysaste on ollut ongelma. Myönnän, että kun se on liian alhainen, niin ihmiset toteavat, että miksi ihmeessä osallistuisin, kun ei äh, siellä kuitenkaan onnistuta. Mutta mielestäni olemme oikealla tiellä ja uskon siihen matematiikkaan, että jos saamme 100 miljardia, niin saamme myös menestysasteen kasvuun. Uskon, että me, meillähän on tämä ensimmäinen vaihe ja sitten toinen vaihe Meillä on kaksi vaihea ennen kuin, ennen kuin päästään siihen apurahavaiheeseen. Tämä oli hyvin motivoivaa ihmisille, koska ihmiset lähtevät ensimmäiseen vaiheeseen, he ovat olleet innostuneita, sitten toisessa vaiheessa sitä apurahaa ei enää tullutkaan. Me olemme siis tässä pyrkineet nyt yksinkertaistamalla parantamaan tilannetta. Sitten, herra Ashworth, kiitos kommenteistanne. Mielestäni ne vievät meitä takaisin siihen, mistä olennaisesti keskustellaan. Me haluamme vastuullisuutta ja me teemme kaikkemme, jotta vastuuta kannettaisiin, mutta mehän puhumme tässä nyt virheistä. Puhun virheistä, joita, jotka ovat rehellisiä virheitä. Suurin osa näistä on rehellisiä virheitä. Joku, joka täyttää vaikka matkakustannuslomakkeen eikä äh, täytäkään oikeaa lomaketta tai joku, jonka pitää lukea, äh, kirjata omat työaikansa kirjanpitoon ja käyttää väärää metodologiaa. Ja sivumennen sanoin, jos katsoo missä mistä nämä virheet löytyvät, monet niistä tulevat nimenomaan näiden uusien tulokkaiden osalta näissä PK-yrityksistä. Eli voisi olla idea siinäkin, että jos haluamme 0 prosenttia virheitä, niin sanomme, että ne, jotka eivät koskaan ole osallistuneet, niin ei kannatakaan tulla. Se voisi olla ratkaisu, mutta en minä halua sellaista. Minä haluan enemmän uutta verta mukaan. Ne, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet, tervetuloa heille. Mutta herra Ashworth, olette oikeassa. Totta kai nämä pienet uudet tulokkaat tulevat ja he tekevät virheitä paperien täyttämisessä. Mutta minusta tuntuu, että joskus kun me katsomme näitä virheitä ja ajattelemme, että ai, nämä kaikki yrittävät meitä huijata. Ei siitä ole kyse. Tässä on yksi hanke, jonka halusin mainita. Tilintarkastustuomioistuimella on hanke Tansaniassa, ja siellä oli isoja ongelmia. Siellä eh, kirjanpitoa ei hoidettu kunnolla, kustannuksia ei raportoitu kunnolla, mutta pääosaston ihmiset seurasivat näitä ihmisiä siellä kylissä, jotka auttoivat toisia ihmisiä, jotka ovat hyvin köyhiä ja he menivät kylästä toiseen auttamaan ihmisiä. Ja jos kysyy sitten kollegoilta, jotka kävivät Tansaniassa ja näkivät ihmiset siellä, he sanoivat, että he tekevät aivan erinomaista työtä. Mutta he menivät sitten pieleen siinä kirjanpitopuolella. Ja tietenkään sellaista ei voi sallia, ei sitä saa sallia, mutta on katsottava näitä asioita vähän kolikon molemmilta puolilta ja nähtävä, että No, joskus kirjanpitovirheet tapahtuvat, vaikka he ovat olleet hyvässä hankkeessa, jotka, joka muuttaa ihmisten elämiä ja muuta. Halusin tämän tuoda tässä esille. Sitten vielä yksi asia, herra Ashworth. Me pyrimme muuttamaan tätä tällaisiin könttäsummamaksuihin, koska jos saa tällaisen könttäsumman, niin silloin näitä raportointivirheitä ei tule, mutta tietenkin siinäkin on sitten omat ongelmansa siinä mallissa. Tässä varmaan kaikki vastaukset kysymyksiin. Lähetän vastauksen assosiaatio kolmansista maista, kuinka paljon he ovat saaneet, koska minulla ei ole kaikkia lukuja tässä mielessäni. Sveitsin osalta minulla oli Israelista myös, mutta Norjan osalta en sitä tiedä. Lähetän sen teille, Herra Salafrankalle, Kiitokset puheenjohtaja kommenteistanne myöskin tästä osallistumisesta puolueryhmän kongressiin. Äh, kiitos kutsusta. On tärkeää, että tänä päivänä osallistutaan myös sosiaalisesti tällaisiin tilaisuuksiin. Ja tuntuu siltä, että Jotenkin toivottavasti näin ei ole tulevaisuudessa, että tällä tavalla demonisoitaisiin poliittisia puolueita. Se olisi oikein huonoa demokratian kannalta. Kiitos. Ja, also, ja, ich muss Ihnen sagen, ich... Niin, pitää todeta, ettei meillä mitään ongelmaa ole. Ne komission, komission jäsenten tapa, tapaamiset, mitkä ovat julkisia, mutta ei-julkiset tapaamiset, ne ovat ongelma koska saattaa olla liitännäistapahtumia. Ei nyt vihjaa teidän suuntaan ne, ymmärrä, kun on väärin tässä, mutta, mutta tietenkin tehdään sitten tiettyjä suunnitelmia tulevaisuuden suunnilta. Ja tietenkin minun ongelma on se, mitä ei näy ulospäin. Kiitokset keskustelusta ja menestysaskelista. Yksi kysymys vielä. Meillä oli keinoälystä keskustelu Euroopassa. jotenkin amerikkalaiset johtuvat tässä Google muun muassa kolmas osa yliopistoiden valmistuneista menevät Googleen. Tähän. Niin kysymys onkin, että jos katsotaan, että mikä on tärkeää keino älyn osalta on tietenkin tämä laskentakapasiteetti, ja se ei ole taas Euroopassa niin suuri. Voitko todeta tähän jotain? Miten varoja tähän tarvittaisiin ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat laskentakapasiteetin osalta? Ja sitten kysymys myös sen suhteen, että kun nyt tulee, kun professori sanoi, että meidän pitää saada tukea vaikka valtiollisesti, mutta me haluamme käyttää tuloksia yksityisesti hyväksemme. Eli yksityinen tulosten käyttö. Mikä on teidän kantanne tähän? Mitä voidaan tehdä, jotta tulevaisuudessa tämän osalta? Muita puheenvuoroja pyyntöjä näe, esiin tällaisia tulevaisuuden liittyviä kysymyksiä vielä – koska on hyvä tietää tästä näin. Annan teille saman tien puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, uh, Chair. Um, I, um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on kaksi asiaa, jotka ovat todella tärkeitä meidän tulevaisuudellemme tieteen kohdalta. Yksi koskee tekoälyä ja toinen kvanttiteknologiaa. Tekoälypuolella Meillä on kaksi tapaa, jolla voimme olla edelläkävijöitä. Yksi koskee sääntelyä. Tänä päivänä kaikki ovat sitä mieltä, että ne, jotka johtavat sääntelypuolella, myöskin johtavat tekoälypuolella. Joissakin maailman tekoäly suhtaudutaan valtaa ja hallinnointivälineenä, kuten valtionhallinnon puolelta. Se ei ole kuitenkaan meidän näkemyksemme me voimme taas olla johtavassa asemassa luomalla sellaiset sääntelyt, jotka muokkaavat tekoälyä ihmiskunnan hyväksi. Ja meidän näkemyksemme on sellainen, että haluamme tekoälyä, joka täydentää meitä ihmisinä ja joka tukee meitä. Ensimmäinen kohta siis koskee sitä, että mitkä ovat ne poliittiset päätökset, joita täytyy tehdä seuraavassa parlamentissa, koska tämä kohdistuu tulevaisuuteen. Ja näin pyrimme tekemään parhaamme, kun pyrimme sanomaan, että tarvitsemme tekoälyä ihmiskunnan hyväksi. Meidän juridinen pohjamme on nimenomaan tätä varten olemassa. Jos näin tehdään, niin sitten että Euroopassa seuraavat meitä, sillä tieteilijät odottavat tuota poliittista päätöstä. Toinen koskee sitten dataa. Tekoäly sinänsä ei ole yhtään mitään. Se on yleis hyödyllinen teknologia, ihan niin kuin demokratiakin, eli data. Ja data, ne neljä vuotta, jotka olen ollut komissaarina, ensimmäistä kertaa olen kuullut niin paljon hyvää asiaa sanottavan EU-sta Yhdysvalloissa, ja se koski yleistä tietosuoja-asetusta kun Tim Cook ja Bill Gates sanovat, että kyllä tämä on oikea tapa edetä, sillä data on osa meidän omaa arvokkuutamme. Eli jos halutaan kehittää tekoälyä, täytyy, olla huo- täytyy huolehtia siitä, että se, joka on ainoastaan tällainen datapohjautuva yleishyödyllinen teknologia, että se on puolueeton. Ja Tämäkin on poliittinen päätös. Jos sanotaan, että kuka tänä päivänä nyt johtaa sääntelypuolella johtajuuden asettamisessa maailmassa, ja se on EU, se on hyvä asia, mutta se, missä me emme ole johtajia, on investointipuoli, aivan kuten tässä teidän kommentissakin, mm, kommentissannekin mainittiin. Siellä on hyvin vaikea johtaa, sillä kun on Applein tai Googlein kaltaisia yrityksiä, Applehan on biljoonan arvoinen, niin ne voivat investoida enemmän kuin hallituksen Meidän täytyy siis tuntea omat rajamme, mutta Tim Cook, kun hän käy täällä, hän tietää, että olipa tekoäly mikä hyvänsä, niin se riippuu siitä sääntelystä, jonka me täällä Euroopassa päätämme. Eli siksi tämä on niin tärkeä hetki parlamentille. Se on niin tärkeä tulevaisuutta silmällä pitäen, jossa parlamentaarikoilla on mahdollisuus muokata tuota tulevaisuutta. Kaikki katsovat Eurooppaan. Mielenkiintoista, koska jollain tapaa meillä nyt on tässä eurooppalainen vaikutus käynnissä. Eli me taistelemme tällä puolella. Ja Horisontti Euroopassa haluaisin nähdä toimintoja, jotka tätä tukevat. Kvanttiteknologia on erityisen tärkeä. Ja kvanttipuoli on paljon suurempi kysymys kuin tekoäly, koska tekoäly voi olla mitä vain, mitä algoritmit ja data ovat. Kvanttiteknologia sen sijaan on kokonaan uusi ajattelutavan muutos. Meillä on joka tapauksessa Jos minulla on esimerkiksi mm, juomalasi pöydällä, niin tunnen veden toiminnot peri, perusfysiikan pohjalta, mutta kun mennään mikro- ja nanoteknologiaan, se millä tavalla asiat toimivat ovat ihan toisenlaista kuin se, mitä näemme omin silmin. Eli se on kvanttipuolta. Ja taas nyt viittaan tässä menestystarinaan Delftissä, joka ei ole kaukana täältä, on ensimmäiset kvanttitietokoneet – ja siellä oleva henkilö kertoi minulle siitä, että kuukaus tässä on nyt niin paljon ongelmia, jotta tänä päivänä ei voida ratkaista. Voi olla kaikkein nopeinkin tietokone, mutta joitakin ongelmia ei voida ratkaista nopeuden avulla, vaan ne täytyy ratkaista toisella tavalla. Kysymys ei ole siitä, että laskelma hoidetaan mahdollisimman nopeasti, koska on sellaisia hiukkasia, jotka voivat olla kaksi hiukkasta samanaikaisesti. Sehän on tämä kvanttiteknologian osa. Aivan näissä mini-mini-hiukkasissa voi olla eri perustoimintoja. Ne voivat olla kuolleita ja elossa, ne voivat olla nolla ja yksi samanaikaiseksi. Se on erittäin vaikea jopa meidän älykkyydellämme ymmärtää, ja tarkoitan tällä omalla älykkyyttä, kaikkien älykkyyttä ja tieteilijöidenkin älykkyyttä. Mutta kun tähän päästään, niin voidaan ratkaista ongelmia – jota tänä päivänä emme ole kyenneet ratkaisemaan, sillä jotkut yhtälöt tänä päivänä eivät tarvitse pelkästään nopeutta ratkaisussaan, vaan tarvitaan myös eh, sen huomioon ottamista, että voi olla osioita, joilla on eri toimintamalleja. Eli kvanttipuolella olevat eh, toiminnot ovat erittäin tärkeää. Jos ajatellaan vaikka millaista elämä oli ennen internetiä, 50 vuoden kuluttua puhutaan siitä, millaista oli silloin, kun nämä äh, tietokoneet eivätkään pohjautuneet kvanttifysiikkaan. Nämä ovat tärkeitä hetkiä meille. Todennäköisesti meillä ei ole yhtä paljon rahaa käytettävissä kuin näillä suurilla yksityisyrityksillä ja konserneilla, mutta tiedämme, että meillä on ja meidän täytyy heistä huolehtia ja investoida heihin ja näihin tiedeohjelmiin. Dankeschön. Herr bitte. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Me tulee teidän kysymykseen niin siihen, että mitä, miten teidän nämä yksityisten tuottojen osalta julkista projekteista. Tässä on tärkeää huomata tilintarkastuksen eh, raportti IATstä Budapestista. Siinä julkaistaan innovointia ja kuinka tuodaan projekteja markkinoille. Tämä on se avainkysymys. Ja näemme huomattavia eroja USA ja Euroopan välillä. Heidän on, että MIT tietenkin on täysin yksityisesti rahoitettu. Ja sitten taas meillä on taas Euroopassa julkisesti rahoitettua innovaatiota. Tämä on erilainen tilanne. Kaksi tärkeää kommenttia kuitenkin tähän näin. Yksi on se, että, että Euroopan kapasiteetit ja kompetenssit tuoda innovaatioita markkinoille on aika heikko. Ja nyt niin, että IAT pyrkii kehittämään tätä. Ja olemme aloittaneet tässä PK-innovaatioista projektin, jossa pyrimme saamaan sitten tietää siitä, että miten tämä toimii Euroopassa, miten voidaan auttaa Eurooppaa asiassa. Ja mitä me näemme tässä, että jos on ollut hyviä startup-yrityksiä, niin juuri mitä mainitsikin täällä, mitä tapahtuu sitten, kun nämä suuret toimijat tulevat ja ostavat ne? Ne ostavat ne heidän mielestään naurettavalla summalla – Joten me elämme nyt maailmassa, jossa innovaation kehittäminen on hyvin tärkeää, mutta tietenkin tiettyjä asianluonteilla, jotka ovat myöskin vaarallisia Euroopalle. Ja haluaisin kertoa myöskin meidän brief-paperistamme ja raportistamme yksinkertaistamisesta, sillä miten tässä raportissa – me olemme kiinnittäneet paljon huomioon tähän alueelliseen jakautumaan. Ja alueellinen jakautuma on siinä mielessä tärkeää, että toisaalta halutaan jakaa tätä kehitystä, innovaatiota, tutkimusta ja kehitystä kaikkialle Eurooppaan, mutta toisaalta, ja tämä mainittiin myös keskustelujen aikana täällä, Horisontti 2020 on myöskin tällainen osaamisohjelma. Ja tällainen osaamissinetti joka oli tavallaan, voisi olla hyvä väline siinä mielessä, että voidaan näin jakaa projekteja kaikkialle Eurooppaan. Mutta sitten pitäisi olla myöskin jokin liitäntä, tämä on osa meidän prefaus-paperiamme, ei erityisraporttia. Tässä pitää olla yhteys horisontti 2020 ja rakennerahastojen välillä joku yhteys. Että jollain tavalla voitaisiin tukea tätä osaamiskeskusajattelua. Ja että jotkut maat ovat kehittyneempiä kuin toiset. Ja jos ajatellaan horisontti 2020 kokonaiskuvaa, niin kyllä muutkin maat ovat hyötyä horisontti 2020 ohjelmasta. Mutta sitten jos katsotaan niitä maita, jotka ovat heikommassa tilanteessa horisontti 2020 ohjelman puitteissa, niin ensinnäkin pitää sitten alentaa tätä hakemustasoa. Ja kuten Rova Kresle mainitsi, yksi vaara näillä ohjelmilla on sitten tämä onnistumisasteen aleneminen. Toisaalta se olisi horisontti 2020 menestys, että onnistumisaste on niin alhainen. Eli monet kyllä haluavat hakea tukea Horisontti 2020 ohjelmasta, mutta toisaalta sitten kulut yksittäisille hakijoille hakea näitä tukia ovat sitten korkeat. Ja nähdä, että monissa maissa tämä hakemustaso on hyvin alhainen myös. Ja sitten taas osa onnistumisastekin on alhainen – ja tämä näyttää sitten myöskin siihen, se vaikuttaa siihen osallistumisasteeseen näissä joissain maissa. Eikä Euroopan horisontti ja horisontti 2020 ohjelmat, niillä on, pitää olla myös oppimisohjelmia, kuinka voidaan luoda hyvää tutkimusta. Ja yksi asia vielä, joka tuli mieleen, kun komission jäsen puhui täällä. Eli pitää tunnistaa virhetaso 4,2 ja 4,3 välinen ero, eli viime vuoden ja tämän vuoden välisen virhetason välinen ero, ja, ja sitten siis vuonna 2016 ja 17 välinen ero. Meidän metodologian mukaan voimme todeta, että tässä on, kuten johdannossa totesin, oikeastaan meillä on aleneva tendenssi virhetason osalta osastossa 5 vuonna 2014 5,6 oli se taso, ja nyt se on vähän yli neljän, joten tässä on aleneva tendenssi. Ja tämä oli tärkeää myös siinä mielessä, kun tilintarkastus tuomioistuin muutti kantansa negatiivisesta ja negatiivisista julituksista ja huomioista – koskee horisontti 2020 ohjelmia. Mutta meidän pitää todeta, että 4,1 ja 4,2 välinen ero ei ole huomattava. Jos halutaan huomata merkittäviä muutoksia, niin se pitää olla vähintään yksi prosentti, ja tämähän ei ole sitä ole. Ja uskon kaikkein tärkein asia tässä yhteydessä on, on se, että FP7 siirrytään horisontti 2020, niin ja pitää todeta, että jos me raportoimme pelkästään virhetasosta, niin kaksi kolmasosaa meidän transaktioistamme ovat edelleenkin 2007-2013 väliseltä tasolta, ajalta, siis FP7 ajalta. Ja sitten esittelijä lopuksi, olkaa hyvä ja lyhyesti. Sí, gracias, señora presidenta. Sí, creo que ha sido... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on oikein hyödyllinen ja mielenkiintoinen näkemysten vaihto. Varmasti kaikki olemme oppineet uusia asioita. Kun tuossa alussa käytin puheenvuoron, mainitsin joitakin niistä asioista, joihin en ollut niin tyytyväinen ja lopuksi sitten esitin tiettyjä kysymyksiä Euroopan horisonttiohjelmasta ja siitä, mihin nyt ollaan menossa, kun katsotaan tulevaisuuteen. Mikä on tuo suunta, johon olemme menossa, jotta voisimme ratkaista ne ongelmat, joita tähän mennessä on ollut edessämme? Olen ollut ilahtunut kuullessani vastaukset, sillä saamme näin selkeämmän käsityksen siitä, missä nämä ongelmat ovat. Eurooppalaisen toimielinten henkilökunnan kohdalla ja muiden kohdalla. Tietysti henkilökuntakustannukset ovat tietyn suuruiset. Ne on ne ovat hankalia siinä mielessä, että näitä mm, kaavakkeita saattaa olla vaikea täyttää tarkasti. Tietysti Brexitin niin jälkeen sitten meidän täytyy katsoa tätä tilannetta uudelleen ja sitä, millä tavalla voimme työskennellä sillä tavalla kuin teemme. Tietysti on tärkeää, että myös kun huippuosaamista tunnustetaan, niin nämä Euroopan unionin maat ovat tärkeässä asemassa. Ne edustavat eurooppalaisia tieteilijöitä, ovat mukana akateemisessa tutkimuksessa. Ja tässä ei puhu pelkästään Max Planck-instituutista, vaan myös muista tutkimukset, innovoijat, vaikkapa Portugalissa, jotka ansaitsevat aivan yhtä paljon kuin muutkin. Haluaisin, että meillä olisi huippuosaamisyliopisto. Meillähän on Barcelonassa yliopisto, mutta haluaisin, että meillä olisi myös näitä muualla Espanjassa. Niin, että nämä jaetaan kautta maamme ja koko Euroopan unionin alueelle. Meidän täytyy olla huippuosaamisessa huippupaikalla. Kiitoksia ja näin me olemme tämän kuulemisen päättäneet. Kiitokset komission jäsenelle ja myöskin tilintarkastustuomioistuimelle. Jos emme todellakaan enää näe toisiamme, niin haluan kiittää kyllä hyvästä yhteistyöstä. Mutta uskon, että me näemme vielä toisemme, joten mikäs tässä? Joten lämpimät kiitokset kuitenkin. Ja kaikkea hyvää sitten, mitä teettekin. Sitten seuraavaksi esityslistan kohta 15, AFKO-mietintö perussuomusten määräisten komission val- poliittista valvontaa koskien. Meillä on valmistelija Chetovski. Odottakaa hetki vaan, minä tulen kohta takaisin. Mám váš sen, že budu mluvit tak dlouho, dokud nepřijdete, tak myslím si... Kiitoksia. Kyllä puhun niin pitkään, kunnes ottaisiin takaisin täällä paikan päällä. Niin, hyvät tulkit, meillä on mukava tunti edessämme oikeastaan. Tulette vain kuulemaan tsekin kieltä. Mutta nyt sitten teemaan itsensä vakavasti. Niin, oikeastaan tämä oma lausunto parlamenttinen komissiopoliittiseen valvontaan liittyen, että tulee AFKosta. Tämä on tärkeä mietintö sillä jos me haluamme käydä nyt vakavaa keskustelua Euroopan unionin uudistuksesta, ja odotan nyt hetkisen, kunnes täällä ovat kaikki hyvästelleet herra komission jäsenen ja sitten tila vähän rauhoittuu. Niin, jos me nyt vakavasti puhumme vakavasta EUn uudistushankkeesta, niin meidän pitää myöskin – puhua siitä, että kaikki mitä me EU:ssa teemme, sillä pitää olla myöskin järkeä ja sen pitää tuoda tuloksia. Ja yksi niistä asioista, jossa meillä, meiltä puuttuu valvonta, vaikutusta, on parlamentin tekemä valvonta. Me todemme, toteamme usein täällä väärinkäytöksiä, mutta ongelma on sitten se, että nämä väärinkäytökset ne eivät, niiden seurauksena ei muuteta mitään, mitään ei tapahdu. Euroopan parlamentin rooli valvonta elimenä, joka valvoi muita, se on tärkeää. Tämä nimittäin vahvistaa taas EUn legitimiteettiä ja EUn demokraattista menettelytapaa ja myös ottaa huomioon kansalaiset, jotka valitsevat meidät. Me näemme, että täällä on periaatteellisia eroja muutamien jäsenvaltioiden kesken, joissa varmaan, tällainen valvoinen on alhaista tai jopa tehotontakin. Ja, ja sitten tämä johtaa siihen, että sitten äänestään jostain asiasta, mikä ikävä kyllä sitten ei selvitä mitään, eikä mitään tapahdu. Pelkästään asioita todetaan. Minä uskon, että Euroopan parlamentin valvontatehtävä on toisenlainen, että parlamentilla on tavallaan valvonta omassa, omissa käsissään. Ja me olemme nähneet myöskin nähneet meidän valiokuntamme toiminnassa, meidän matkoillamme jäsenvaltioihin, niin näissä on nähty, että ei voi epäilläkään sitä, että pitää tehdä valvontaa. Talousarvion valvonta on tärkeä väline. Tämä on yksi kaikki kaikkein tärkeimpiä metodeja, joilla voidaan valvoa komissiota. Vastuuvapauden myöntäminen tai ei, se on hyvä valvova väline, koska komissio hyväksyy tilintarkastustuomistumme ja parlamentin suositukset. Vaikka ne eivät mitään seuraamuksia sinänsä aiheutu heille, mutta kuitenkin tällainen vastuuvapausmenettely on tehokas väline. Jotkut toimielinet eivät ottaa kovinkaan vakavasti. Ja tällä vastuuvapauden myöntämättä jättämisellä on aika vähän vaikutusta. No, tämä on tietenkin kysymys siitä, että mitä tapahtuu. Neuvosto ei sanonut pitkään aikaa vastuuvapautta ja se on ihan yhden tekevää. Meidän pitää painostaa enemmän tätä toimielintä vastuuvapauden myöntäminen on tavallaan ex post tapahtuvaa demokraattista valvontaa. Ja se auttaa myöskin eurooppalaisen agendan muodostamisessa konkreettisten suositusten avulla. Haluaisin mainita tässä yhden asian. Se pitää olla näkyvämpää, kun vastuuvapaus myönnetään, että kansalaiset ymmärtävät, että parlamentin toimijoilla on myöskin valvovia toimivaltuuksia muiden toimielinten suuntaan. Totta kai parlamentti, mitä myöskin joku jäsenen etukonfliktin on tapahtuessa, heti puuttua asiaan tai emme ymmärrä sitä, että täällä, että tämä olisi jäsenvaltioiden toimivaltuutta. Me Tsekin tasavaltassa emme voi jättää asioita sikseen. Ei ole hyväksyttävää, että komissio ei ota huomioon parlamentin jäsenten kommentteja. Vastuuvapauden myöntämättä jättäminen, sillä pitäisi olla seurauksia vaikka henkilöstön osalta. No, hyvä neuvosto ei vastuuvapautta, 10 prosenttia vähemmän henkilökuntaa ja sitten taas vielä kerran 10 prosenttia, jos tämä toistuu, niin tämä varmaan vaikuttaisi. Uskon, että seuraavalla toimikaudella meidän pitäisi vaatia tällaista. Ja mitä me haluamme on tavallaan pitkän aikavälin visio EUn tulevaan toimintaan, kuinka komissio no, noudattaa poliittisia tavoitteita, miten ohjelmat arvioidaan paremmin, miten eri toimijat voivat tehdä paremmin yhteistyötä, miten voidaan sitten eri poliittisten kenttien osalta tehdä synergiatoimenpiteitä. Ja sitten me pitää katsoa myöskin poliittisia toimenpiteitä, hallintoa ja muuta, jotka me taas tunnemme kyllä. Mekin olimme, minä olen ollut liike-elämässä mukana, minä tunnen tämän, kuinka yrityksiä johdetaan, miksei sitten komissiossa voida tehdä näin. Ja vielä viimeinen asia. Tämä koskee poliittisten puolueiden rahoitusta. Ennen seuraavia parlamentivaaleja pitää huolehtia, että meillä on mahdollisimman laaja poliittinen vastuu ja avoimuus, ettei mitään petoksia tapahdu, kuten Amerikassa tai tietyissä kansanäänestyksissä EU:ssa on tapahtunut. Tässä nähdään varmaankin myöskin Venäjän ja Kiinan vaikutus. Ne vaikuttavat EU-vaaleihin. Ja tässä komissiolla on avainrooli. Kiitokset puheenjohtaja, että annoit minulle tarpeeksi esitellä minun lausuntoni. Kiitoksia. Kiitoksia. En halua mitään riitaa tässä. Tämä ei ole mikään ristiraton asioita. Mä haluan pyytää taas tätä lämpötilaa täällä Kukaan ei tiedä, miksi tämä lämpötilanne on alhainen täällä, ja teknikolla on ilmoitettu tästä. Eli täällä on todellakin hyvin kylmä. Olen pahoillani, en tiedä mikä tulkkitilanne on näissä kopeissa, mutta emme tiedä, mistä tämä johtuu. Minä mielelläni keskeyttäisin kokouksen. Meillä on kyllä monta asiaa vielä estyslistalla, että meidän on pakko jatkaa. Niin, kyllä kommentti mikrofonin ulkopuolelta tähän. Komissio ja komissio komissiodustajana on herra, haluaa myöskin kommentoida. Olkaa komissio edustaja, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. Thank you, the rapporteur Shedowski. Kiitoksia, esittelijä Shedowski. Vuosittainen budjetin vastuunvapausprosessi on tärkeä ja nämä tuovat enemmän vastuuvelvollisuutta näihin valvontamekanismeihin, jotka ovat olemassa. Kaikki ne keskustelut, joita käydään pääosastojohtajien ja muiden kanssa, ovat sellaisia tärkeitä hetkiä, joissa voimme, joissa voimme selvittää sitä, millä tavalla budjetti on parantamassa Euroopan unionin politiikkaa. Ja näin voimme myös selvätä sitä, mitkä ovat EU-budjetin tuloksia. Menemättä sen kummemmin yksityiskohtiin tässä mietinnössä, haluaisin kuitenkin huomauttaa, että suorituskyky ja raportointisuorituskyvystä ovat avainajatuksia ja ovat yhä tärkeämpiä. Minusta me olemme tässä kyenneet parantamaan kovasti. Euroopan unionin budjetissa on erittäin vankka suoritusperusteinen puitteisto. Komissio on teidän suosituksestanne pyrkinyt virtaviivaistamaan tätä puitteistoa uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Myös uudessa varahoitoasetuksessa on saatu nähdä tämä paketti paketti, joka sisältää kaiken sen tiedon, jota vastuuvapausviranomainen tarvitsee menettelyssään ja kaiken tiedon, jota raportoidaan kansalaisille ja sidosryhmille. Tietysti meidän täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla budjetti hoidetaan ja mitä tuloksia siellä budjetilla saadaan aikaiseksi. Komissio suhtautuu erittäin vakavasti vastuuvapausprosessiin ja osallistuu aktiivisesti prosessin eri vaiheisiin neuvostossa ja parlamentissa. Tuon vastuuvapausprosessin jälkeen komission yksiköt analysoivat kaikkia suosituksia ja valmistelemme kertomusta teille kaikista niistä toimenpiteistä, johon on ryhdytty tai joihin ryhdytään tulevaisuudessa. Tämä esimerkiksi otettu huomioon seuraavaa seuraavassa rahoituskehyksessä. Haluaisin myös lopuksi todeta, että yhteinen ponnistus on kantanut hedelmää. Ja Euroopan unionin varahoidon hallinta on parempaa nyt kuin aiemmin. Kuten komissaari Oettinger totesi, vastuuvapausprosessi merkitsee sitä, että opitaan virheistä, ja pyritään saamaan parempaa tulosta aikaiseksi tulevaisuuden varalle. Haluaisin myös parantaa tätä varainhoidon hallintaa ja olemme sitoutuneita tähän. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank. Dann möchte... Kiitoksia. Sitten haluaisin kertoa, että tarkistuksen aika on 4. joulukuuta kello 14 ja 7. tammikuuta sitten käsitellään lausuntoa. Ja AFKO-valiokunta siis päävaliokunta, 28. tammikuuta käsittelee asiaa. Hyvä. Näin sitten kohta 16 seuraavaksi. Marin Esko on tässä esittelystä vuosikertomuksesta. Olkaa hyvä. Edustaja Marin Esko. President. Kiitos puheenjohtaja. Tiedättehän tästä flunssasta ja kylmyydestä, niin, niin Tämähän on ilmastonmuutos ja energiatehokkuus. Vihreät ovat vastuussa tästä ihan takulla. Tämä on tilanne. Siis puheenjohtaja, teillä on mietintö luonnosta, Tämä mielenkiintoinen aihepiiri. En halua sanoa, onko se tärkeä vai ei, mutta olette varmasti lukeneet. Täällä on kaikki tilastotiedot tilanteesta. Se, mitä haluan sanoa hyvin lyhyesti täällä, että tässä on kaksi pääasiaa. Ensinnäkin eh, Euroopan yhteinen yleinen syyttäjävirasto. He, kaikkien Euroopan maiden pitäisi osallistua tähän yhteistyöhön, jotta saadaan hyvin tehokas torjuntamekanismi petosten varalle. Minä olen sitä mieltä, että on kannustettava jäsenvaltioita liittymään mukaan tähän yhteistyön muotoon. Toinen liittyy sitten toinen asia digitalisaatioon. Se on hyvin tärkeä aihepiiri. Meidän täytyy todella niitä petoksia saada kiinni, niistä saada kiinni, mutta toisaalta petosten ennaltaehkäisy, torjunta on hyvin tärkeää, koska näin voimme säästää rahat niistä käsittelykustannuksista ja muitakin kustannuksia säästyy sitten petosten torjuntaan kuin että petosten tekijöiden kiinni saaminen. Mielestäni teknologian kehitys on nyt nopeaa. Tarvitsemme digitalisaatiota kaikkiin täytäntöönpanoprosesseihin hankkeissa, alkaen ihan mm, näistä tarjouskilpailuista, hakukierroksista, täytäntöönpano, maksut, kaiken pitäisi tapahtua nyt sähköisesti. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo menneet tähän, mutta vain harvat. Ja ehdotankin, että Euroopan komission olisi ehdotettava puitteistoa digitalisaation käyttöön. Tietysti varmasti ongelmia on, e, erilaisia julkisten hankintojen ohjeistuksia ja direktiivejä, mutta varmasti digitalisaation käyttöönotolla voitaisiin säästää paljon Euroopan varoja. Kiitos. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Sitten Pats taas varjoesittelyiden puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä kollega. En minä ole varjoesittelijä tässä asiassa. Se on Benedikt Javor, joka on itse asiassa varjoesittelijä ja hän pyysi minua täällä lukemaan näkemyksensä. Hän kiittää Marineskua tästä mietinnöstä. Kaikkihan tiedämme, että vuosiraportti ei oikeastaan muutu vuodesta toisen ollenkaan, mutta se antaa hyvän vuosittaisen katsauksen tilanteeseen ja huolehtii siitä, että mm, se ottaa meitä parlamenttina katsomaan näitä ydinkohtia, jotka ovat tärkeitä, kun suojataan Euroopan unionin taloudellisia etuja. Ja tämä vuosikertomus ei poikkea muista vuosista, sillä tämä vuosikertomus, kuten Javor toteaa, on nyt viimeinen tämän viiden vuoden toimikauden aikana ja luonnollisestikin se voi vaikuttaa siihen, ja voidaan katsoa sitä, mitä on saatu aikaiseksi viimeisen vi- viiden vuoden aikana ja mitkä ovat ne kaikkein ongelmallisimmat kohdat, joita meillä on edessämme. Benediktin mukaan on tapahtunut selkeää parantamista talouden suojelmista koskevassa asetuksessa. Meillä on käynnistymässä tämä mm, julkinen toimi. Meillä on myöskin erilaiset ehdollisuudet olleet mukana. Oikeusasioiden valiokunnassa näitä on käsitelty, mutta edustaja Javor on sitä mieltä, että tässä on yksi alue, joka on jätetty aika huomiota. Se koskee nimenomaan korruptiotorjuntaa. Vuonna 2011 komissio koosti korruption vastaisen paketin ja tuo paketti kohdistui korruption aiheuttamiin ongelmiin. Benedik on sitä mieltä, että itse asiassa vuodesta 2011 tilanne ei ole juurikaan parantunut. Ennen kaikkea Euroopan unionin osallistuminen Grekoon on erittäin rajallista – EUn korruptiotorjuntakertomus on unohdettu. Korruptio kukoistaa suorastaan aika paljon. Ja järjestäytynyt rikollisuus, kuten myöskin ALV-rikokset, hyvin usein liitetään myös korruptioon, ovat niitä, jotka jatkuvasti voimakkaasti haittaavat Euroopan unionin taloutta. Ja varat Euroopan jäsenvaltioissa, jotka jaetaan, usein liittyvät korruptioon monissa jäsenvaltioissa. Ja Benedikt, hyvä esittelijä, ota esille sen, että hän aikoo ehkä esittää tarkistuksia tai ainakin pyytää teitä katsomaan sitä, että voisitteko laittaa erityisen kappaleen tähän mietintöön, joka koskee nimenomaan korruptiota ja voisi analysoida sitä paremmin. Tehdä yhteenvedon näistä ongelmista ja tämän tavoitteena olisi se, että sitten seuraava parlamentti, joka toukokuun jälkeen astuu virkaansa ja uusi komissio, joka kesän jälkeen ryhtyy toimiin, voisi tämän mietinnön avulla saada katsauksen eri suosituksiin, eh, joita teillä on. Ja tässä suhteessa Javor aikoo esittääkin eri tarkistuksia, jotta voitaisiin tämä tekstinne, joka hänen mielestään on erittäin arvokas, voitaisiin vielä sitä vahvistaa, varsinkin Olaf-kysymyksissä, arv kysymyksissä ja tutkivan journalismin nimissä. Ja näin hän toivoo, että voidaan päästä tässä asiassa eteenpäin teidän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Näin Javor olisi sanonut, jos hän olisi ollut tänään paikalla. Kiitoksia tästä Haluaisin minäkin todeta tähän vielä sanasen. Ne tarkistukset, joita minä nyt tehdään, ovat sellaisia, että totta kai Olafia aiheuttaa paljon päävoimaa tämä IT-järjestelmien käyttö. Nämä eivät oikein toimi. Ja tämä on tällainen Akilleen kantapää asiassa. IT-järjestelmät maastuvat paljon, tänne katoaa paljon tapauksia. Eli tarvitaan enemmän tietoja vaikutuksista – Tätä haluaisin tukea tarkistuksilla. Ja sitten, jos katsotaan Olafin raporttia sinänsä, joka nyt ei ole tässä nyt kyllä onkaan mukana, niin terminologiassa on kyllä epäjohdonmukaisuuksia, ettei voida vertailla vuosien yli näitä lukuja sitten. Joten tähänkin minulla olisi toivomuksia Olafin raportointiin petostapauksista ja miten näin petosten työstämiseen tulee. Tiedän, että perustuu kyllä nyt komission asiakirjaan tai meidän mietintömme, mietintömme tässä. Ja tarvitaankin sitten täysistunnolta päätös tähän, että Olafi voi ottaa huomioon nämä toiveemme. Ja sitten vielä hankintamenettelyt ovat kysymys, Miten kaikki normaalit hankinnat jäsenvaltioissa, niin niitä voidaan tarkkailla paremmin. Tiedän, ettei ehkä siinä mitään pelkästään tehdä väärennettyjä asiakirjoja, vaan väärinkäytöt ovat niin ovelia, että ne käyttävät menettelytapoja hyväkseen. Ja näin sitten tuloksena tulee päinvastainen tulos, kun alun perin kilpailu oli tarkoitus, sitä me vääristää kilpailua. Eli pidän tavallaan tekstiä kyllä hyvänä, mutta sitä voidaan vain parantaa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ennen kuin on Rova Hoffmanen puheenvuoron, niin olkaa hyvä vielä. Äh, äh, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä Neskulle. Kiitoksia tästä, kuten totesitte, hyvästä ja vakaasta mietintöluonnoksesta. Mekin voimme sitä omalta puoleltamme tukea. Ja nyt vaihdan kielen englantiin. Eli olemme kiitollisia siitä, että esittelijä tunnistaa monet komission aloitteet, johon on ryhdytty vuonna 2017, joiden tavoitteena on ollut parantaa korruption ja petoksen torjuntaa. Tässä teidän mietinnössänne te korostatte tätä Joo, mehän olemme intensiivisesti valmistelemassa Euroopasta syyttäjävirastoa EPOa, joten Euroopan parlamentin tuella asiassa päästään eteenpäin. Mainitsitte myös tämän varhaistunnistamisen ja poissulkemisjärjestelmän, joka toimii hyvin, kuten myöskin Herkules 3-ohjelman, joka on seuraava ohjelma seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskaudeksi. Ja komission näkökulmasta katsottuna, meidän näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että meillä on nimenomaan tälle omistettu ohjelma. En, ennen kaikkea haluaisin sitä kommentin, jota vielä täällä mainittu. Olemme myös kiitollisia nimittäin siitä, että Marinesku otitte mukaan tärkeän elementin sen suhteen, että tunnustatte, että näiden tunnistettujen tapausten määrä saattaa liittyä jäsenvaltioiden tunnistamiskapasiteettiin, eikä pelkästään siihen, miten paljon petoksia tapahtuu. Tätä keskustelua on jo aika pitkään käyty täällä kontvaliokunnassa. Ja kyseessä on tällainen tasapainon hakeminen. Eli tässä on kaksi eri elementtiä, jotka pitää ottaa huomioon. Ja kovin varovasti pyrimme siihen, että että meillä tällainen tunnistamiskapasiteetti on mahdollisimman hyvä. Epäsäännönmukaisuuksien lisäksi sillä voidaan myös osoittaa, että meillä on hyvä tunnistamiskapasiteetti. Kun tarkastellaan sitten tätä kohtaa, jonka mainitsitte kommenteissanne, niin tietysti sitten komissio sellaisenaan täysin tukee parannettua digitalisointia julkisten hankintojen osalta ja otamme nämä teidän ehdotuksenne ehdottomasti huomioon. Samalla meillä on myös julkisten hankintojen direktiivien puitteisto olemassa ja Go-pääosaston kanssa pyrimme parantamaan digitalisointia. Ja olen aivan samaa mieltä siinä, että tässä on kyseessä tärkeä elementti, kun pyritään vähentämään petoksia julkisten hankintojen saralla. Olen täysin huomioinut sen, mitä edustaja Staas totesi korruptiotorjunnasta. Tämä keskusteluhan on käyty jo pitkälti sen suhteen, miksi komissio ei esittänyt toista korruptiovastaista kertomusta. Komissio on tehnyt päätöksen siitä, että pureudutaan tähän polttavaan kysymykseen. Olen samaa mieltä teidän kanssa siinä. Pureudutaan siihen eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Ja tässä kohdin meillä on kyllä saavutettu jo aika paljon edistystä. Ja minun käsittääkseni meidän täytyy tässä suhteessa kyllä olla hyvin vaativia tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siinä ja Olafin kohdalla toteaisin, että korruptiotorjunta on tärkeä kysymys meille. Me usein myöskin menemme tapahtumiin jäsenvaltioissa, jotta voisimme viedä eteenpäin tätä tarinaa ja torjua korruptiota paremmin. Edustaja Gresslen kommentit mainitsitte uuden tapauskohtaisen hallinnointijärjestelmämme OCM Olafissa. Ei ole mikään salaisuus, että siinä on pikku ongelmaa. Ja uusi pääjohtajamme Itälä, hän on jo tämä tunnustanutkin, tunnustan sen ja nyt sitä on saatu paremmin toimimaan. Paljon parannuksia on nähty ja ylin johto seuraa tätä hyvin tarkasti. Olen varma tietysti siitä, että edustaja Gressle, kun esitätte tarkistuksia tässä suhteessa, katsotte asiaa ja voitte olla vakuuttuneita siitä, että pääosastomme seuraa tätä asiaa hyvin läheltä. Mainitsitte myös epäjohdonmukaisuudet, jotka löytyvät terminologiasta ja mainitsitte sen, että meillä on tämä Olaf-kertomus ja taloudellisen etujen suojelmista koskeva kertomus. Eli Olafhan perustuu tähän tapauskohtaiseen hallintojärjestelmämme ja taloudellisten etujen suojelmista koskeva järjestelmämme pohjautuu analyysiin, jotta jäsenvaltiot sitten raportoivat näistä epäsäännönmukaisuuksista. Odottelemme siis tarkistuksenne ja haluamme todellakin, halusin todellakin ottaa esille nämä kaksi erilaista lähestymistapaa, joihin, jotka otamme huomioon. Yleisesti olemme kiitollisia tästä kertomuksesta. Parlamentti tarkastelee sitä joka vuosi odottelemme hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja esittelyiden kanssa ja jäämme odottelemaan myös tarkistuksianne. Niin kiitoksia. Ja vielen dank. Kiitoksia Rova Hohman. Haluan vain tarkentaa, että minun kritiikkini eri terminologiaan ei koske Olafia ja talousnetujen koska raporttia, vaan Olafia itseään tässä näillä että muutoksia on tehty, mutta en tiedä. Investoit included, investoit eh, ended. Nämä kaikki sanamuodot pitää tarkentaa. Ja sitten Edikse mainitsitte. Kuinka monta yritystä Ediksessä on mukana? Tiedätkö tämän sattumalta noin suoralta kädeltä? No, but maybe Mr. En tiedä, mutta ehkä herra Mishlik, hän on vastuussa tästä asiasta Olafissa. Hän ehkä tietää enemmän asiasta. Meillä DG-budjetti on mm, päävastuullinen pääosasto ja meillä oli budjettipääosaston kanssa kokous, missä edes paneeli totesi, että heillä on tähän mennessä kahdeksan tapausta ja kuusi näistä on edelleen avoimena käsittelyssä, mutta tämä on uusi menettelytapa ja yhteistyö toimii erinomaisesti budjettipääosaston kanssa. Edes paneeli on tärkeä sinänsä. Kuten tiedätte taustan, meillä oli sisäinen komission järjestelmä, missä yhteisöjen tuomioistuin oli sitä mieltä, että tämä rikkoo kuulemisoikeutta. Ja nyt kyseinen paneeli, eh, jota Paneira johtaa, hän on varmistanut, että kuulemisoikeutta toteutetaan nyt oikein. Siellä on nyt jo meneillään muutamia tapauksia ja yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Kiitoksia. Näin tämä kohta oikeastaan esitteli vielä lopuksi. Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Yes, thank you very much for... Yes, thank you very much for your comments. Uh, I have... Paljon kiitoksia kommenteista. En vastusta lainkaan, että laitettaisiin tähän vielä korruption vastainen teksti kappale teidän tarkistuksienne mukaisesti. Odotan siis tarkistuksianne parannusehdotuksia tähän tekstiin ja toivon, että tästä tulee sitten erinomainen mietintö. Kiitokset. Tarkistus jättämisen määräaika on 26. marraskuuta kello 14 ja sitten 13. joulukuuta käsittelemään heitä taas valiokunnassa. Kiitokset tästä tiedosta ja keskustelusta. Ja sitten esityslistan kohta 17 seuraavaksi. Puheenjohtaja, vaan mikrofoni vaan meni pois päältä. Ja, Entschuldigung, der Berichterstatter kann nicht da sein, deswegen werde ich... Niin, esittelijä ei ole paikalla, minä vedän vähän yhteen tätä. Haluaisin huomauttaa, että kyseessä on lausunto meidän valiokunnaltamme ja kyseessä on eurooppalaisen valuuttarahaston perustaminen. Valuuttarahaston perustamisessa on kyse siitä, että eurooppalainen vakausmekanismi, tämä EVM, joka eurokriisin aikana luotiin, niin tämä pitää nyt ankkuroida sitten EU-lainsäädäntöön. Kyseessä on euroalueen vakaus, mutta unionin lainsäädännön mukaisten varoin avulla. 2012 tämä hyväksy, perustettiin tämä EVM hallitusten välisenä sopimuksella ja sitten vuotta myöhemmin parlamentti vaati, että me vedettäisiin EU-lainsäädännön piiriin ja nyt ollaan tätä tekemässä. Eli on olemassa lainsäädäntöä koskien. Komissio ja jäsenvaltiot, siis Ranska ja Saksa, Ähm, tässä Meiseburgin julistuksessaan Ranskan ja Saksan välillä vaativat tätä, ja jäsenvaltiot yhtyivät tähän julistukseen. Ja tämän pohjalta tehtiin ehdotus, ja tätä me tämän, tätä lausuntoa me käsittelemme tänään. Esittelijä tukee ehdotusta, että tämähän tukee talous- ja rahaliiton viemistä, joka on parlamentin pitkäaikainen vaatimus. Näin rahaston demokraattinen likviditeetti tätä vahvistaa ja sen vastuullisuus myös meidän valmistajamme ja Sorin Ivan tukee sitä, että rahasto toimisi tulevaisuudessa ja että se myöskin parlamentaisen valvonnan alainen menettelyn puitteissa. Parlamentilla pitäisi myöskin olla johtajan valinnassa sanan sanottavana ja vuosittainen raportointivelvollisuus pitäisi myöskin määrätä. Raportti pitää esittää parlamentille. Näin olen esitellyt tämän lausunnon, joten puheenvuoropyyntöjä ei ole. Annan saman tien puheenvuoron herra Engelelle. Ei, eh, anteeksi, herra Kronborgille. Puheenjohtaja korjaa ECFin pääosastolta. Olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, madam. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, siitä, että näytte meille puheenvuoron. Komissio niin, komission mielestä esittelijän tuki sen ehdotukselle joulukuuta, 2018 on hyvä. Ja tässä täysin hoitan esille se, että tällainen askel eteenpäin ankkuroida tämä kiinni yhteisölainsäädäntö on tärkeä osa ja parantaa, näin voidaan parantaa demokraattista näkyvyyttä. Haluaisimme esittää tiettyjä tarkennuksia tähän Lausuntoluonnokseen ensinnäkin meidän mielestämme olisi toteutettavissa se, että nivoutettaisiin paremmin yhteen Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen rooli, kuten kohdissa 6, 8 ja 9 on esitetty, ja tässä suhteessa olemme huomioineet, että johdatusakappale 63 jo mainitsee sen, että ECOC voi käyttää toimivaltuuttansa täydesti ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa siinä suhteessa, että tämä, millä tavalla tätä roolia voitaisiin paremmin nivouttaa tähän ehdotukseemme. Ja haluaisimme myös esittää näkemyksen siitä, että meidän mielestämme rooli pitäisi säilyttää siinä mielessä, että että vakausmekanismi säilyisi. Ja näin voidaan varmistaa sen, että investoijat uskaltavat investoida velkakirjoihin vakausmekanismin puitteissa. Tämä ei kuitenkaan ole mikään tavan, tavaton tapaus, koska samankaltainen tapaus on myös EKPn ja kansallisten keskuspankkien kohdalla olemassa. Kun puhutaan parlamentin roolista ja siitä, että nimitetään toimitusjohtaja, viittaamme artiklan 2 lainsäädäntöehdotuksen, jonka mukaan neuvoston pitäisi kuulla Euroopan parlamenttia tämänkaltaisessa nimityksessä. Ja tietysti rohkaisemme parlamenttia olemaan erittäin aktiivisessa roolissa tässä prosessissa. Ja lopuksi sitten tämä vastuuvelvollisuuskysymys. Viittaamme kohtiin 10, 11, 12 lausunnossa. Tehän tiedätte, että komissio on pohjannut ehdotuksensa raportointivaatimukset, jotka nyt jo ovat olemassa, jonka parlamentti on myös hyväksynyt sekundaarilainsäädännön muuna osana, kuten esimerkiksi kriisirahaston puitteissa. Ja me voimme pitää näitä mm, luottamuksellisia kuulemistilaisuuksia, jotta voidaan täyttää tämä rooli sellaisena kuin se on ajateltu täytettäväksi. Kiitoksia. Ja, besten dank. Kiitokset. Näin tämä tarkistusasia seuraavaksi sitten 21. marraskuuta kello 14 mennessä voi laittaa tarkistuksia vielä. Ja sitten 13. joulukuuta käsittelemme lausuntoa uudestaan. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Kiitokset tiedoista. Ja sitten meillä on nyt ongelma, koska oikeastaan voimme jatkaa vai kuinka? Joo, hyvä, hienoa. Ei, jatketaan vain, jatketaan vain. Tiedän, että oikeastaan kello 12 pitäisi olla tämä viimeinen esityslistan kohta, mutta voin varmaan jatkaa, koska kuka on paikalla? Budjettipääosastolta herra Kopman ja herra Silbertkään ei ole vielä täällä, eikä myöskään rouva Popman, eikä muitakaan vielä näy meidän pitää keskeyttää kokous, kunnes nämä henkilöt piakkoin saavat tänne, toivottavasti. Ja sitten jatkamme. Odotamme, kunnes he saapuvat. On aika vaikea aikataulu tänne niin, ettei tule mitään aukkoja. Eli hetki kun nämä henkilöt ovat saapuneet, niin jatketaan sitten eturistiriita asialla. Ja mehän keskustelimme jo komission jäsenen kanssa, miten komissio aikoo painottaa nyt artiklan 61 talousarviosäännöstöstä. Mutta kunnes äh, nämä henkilöt ovat saavuneet paikalle, keskeytetään kokous siihen saakka. Kiitoksia. Ja, wir nehmen unsere Beratungen nach kurzer Unterbrechung wieder. No niin, pikkutauon jälkeen jatketaan taas keskustelua. Ja seuraavan keskustelun aiheena, ja tervetuloa tänne myöskin Gerra Koopman, uusi pääjohtaja talousarvio pääosastolta. Hienoa, että olette täällä. Ja sitten Herra Sebert, regiopääosastolta ja Rova Poichman. Hän ehkä tulee kohta myös tänne. Hänen. Ja Schelfhaut on myös täällä. Ah, olette Agrin edustajan täällä siis vai kuinka? Ah, regio, regio, selvä. Ja Empel ja Agri puuttuu vielä siis täältä. Pääosasto Agrin edustaja, Ruoho. Niin. Eli rikos on lain 61, että tämän osa otsakkeen mukaisesti taloudelliset toimijat, kansalliset toimijat myöskin millä tasolla, jotka ovat poliitin täytäntöpanossa toiminnassa – jo suorassa tai epäsuorassa ajatussa hallinnossa, jotka valuvat toimia tai ei heidän pidä tehdä toimia, jotka ovat eturistiriidassa eu etujen kanssa. Ja heidän pitää tehdä toimenpiteitä, jotta voidaan estää eturistiriidat, että niitä synny heidän vastuullaan tai sitten tilanteissa, joissa voidaan, tila, ettei synny tilanteita, jos voidaan, tu, voidaan nähdä nämä etu Ja sitten, jos joko henkilökunnan jäsen on eturistiriidassa kansallisen viranomaisuuden puitteissa, niin tämä asia pitää lähettää sitten esimiehelle. Jos henkilöstösääntö mukaisesti riski on olemassa, niin henkilö pitää lähettää sitten asia valtuuskunnan jäsenelle ja sitten seuraavalle hierarkiassa ylemmällä, ylemmällä olevalle henkilölle. Hänen pitää kirjallisesti ilmoittaa, onko olemassa eturistiriita. Jos se on todettu, niin tämä viranomainen, kansallinen viranomainen takaa sen, että kyseinen henkilö lopettaa kaiken toiminnan asian yhteydessä. Ja, ja sitten kyseisen kansallisen viranomaisen pitää taata, että muut tarpeiset toimet tehdään lainsäädännön puitteissa. Ja kolmanneksi kauppakaupan mukaisesti eturistiriita on olemassa, jos toiminnan riippumaton toiminta ei onnistu. Eli tässä viitataan siis kappaleessa yksi. Se johtuu vaikka perheestä tai, he, tai poliittisesta suuntauksesta tai taloudellisista syistä tai jostain muista suurista tai epäsuurista eduista johtuen. Tämä oli artikla 61, jonka luin teille. Ja sitten uutta tässä artiklassa on, että, että kansalaiset viranomaiset ja kansalaiset poliitikot ottaa tähän mukaan. Ja me olemme huolestuneita, kun me näemme, että joissakin jäsenvaltioissa on syntynyt tilanne, jossa tämä, tätä artiklaa pitäisi soveltaa, mutta sitä ei sovelleta. Ja meitä nyt kiinnostaisi kuulla, mitä komissio nyt tekee tämän artiklan soveltamiseksi. Ja meillä on tietenkin muutamia mie- esimerkkejäkin mielessämme, mutta Tämähän on tietenkin haaste, joka on kova jäsenvaltioille, joten nyt istumme täällä yhdessä täällä kylmässä huomeessa, ja nyt haluaisin kuulla, kuka teistä herroista haluaisi ensiksi puhua. Odottaisin, olettaisin, että herra Kopman, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Vielen Dank, äh, Frau Gressle, für die Einladung. Äh, Kiitoksia edustaja Gressle tästä kutsusta. näin voisi, voimme käsitellä näitä ja koskevia säännöksiä. Olemme kollegoiden kanssa sopineet siitä, että annan katsauksen siihen, miten me yleisesti ottaen suhtaudumme tähän ja mikä on kansallisten toimijoiden ja komission vastuu komission pohjalta. Näin aion tässä nyt sitten käydä läpi tämän esitykseni, jossa esitellään näitä näkemyksiämme. Ja jos sopii, niin aloittaisin tästä olemassa olevasta varoitusasetuksesta, joka on ollut voimassa toinen kahdeksatta tänä vuonna. Eli ne asiat, joihin viittasitte, niin ne liittyvät tähän. Varoitusasetus vuodelta 2012, kuten näette, ei soveltunut pelkästään yhteisen hallinnointiin eturistiriitakysymyksissä, kysymyksissä mutta, ja tämä on tärkeä huomata, tässä kuitenkin tarkennettiin sitä, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, joka riittävästi kykenisi pudotumaan näihin eturistiriitoihin ja välttämään niitä. Tässä suhteessa haluaisin siis kiinnittää huomioon artikloihin 32.3 ja 59.4 varohoitoasetuksessa vuodelta 2012, jotka ovat tietysti tärkeitä tässä suhteessa. Lisäksi julkisen hankinnan säännökset, varsinkin artikla 24 artiklasta 2014, 24, merkitsee sitä, että näin pyritään välttämään julkista hankintatilanteissa eturistiriitoja ja tuo direktiivi kattaa myös tilanteet, jotka vaikuttavat eturistiriidoilta ja viittaa suoriin ja epäsuoriin henkilökohtaisiin etuihin. Tämän lisäksi tältä pohjalta erityisvaatimukset jaetussa hallinnoinnissa ovat olemassa ovat olleet olemassa varsinkin asetuksessa – Esimerkkinä artikla 5.3, 34.3 ja 38.5 ovat tästä esimerkkejä, kun puhutaan yhteisestä hallinnosta. Jos katsotaan maatalouspolitiikkaa, niin viittaan tähän 907 2014 asetukseen, joka liittyy virastoihin. Vuonna 2000 toinen 2.8.2018 edeltävä tilanne, siellä meillä oli jo useita säännöksiä olemassa. Ja jos katsotaan tätä varahoitoasetusta, joka nyt on tullut voimaan, niin se pohjautuu näille säännöksille ja kodifioi ne näihin keskussääntöihin, jotka liittyvät varahoidon valvontaan Euroopan unionissa. Kuten tiedätte, ja juuri tähän viittasittekin, en nyt aio puhua liian pitkään tästä säännöt ovat tulleet voimaan toinen 2.8.2018 ja ne koskevat operatiivisia maksuja. Ne tulevat voimaan ensimmäinen 2019, kun kysymys on hallinnollisista määrärahoista. Ja tässä viitataan artiklaan 61, joka todellakin asettaa nämä pääsäännöt tuolle. Haluaisin vain käyttää hieman aikaa siihen, että huomauttaisin näistä uusista osioista, jotka pohjaavat niille, mitä jo mainitsinkin. Eli tässä itse määritelmässä, kun puhutaan eturistiriidoista, niin korostan sitä, ja tässä on, olen nimenomaan alleviivannut sen, kysymys on siihen, että viitataan myös suoraan ja epäsuoraan henkilökohtaiseen etuun. Se siis on nyt tämän puitteissa. Kun puhutaan sitten itse toimijoista, Niin, olen jälleen korostanut sitä, mikä on tärkeää. Kaiken tasoiset viranomaiset kuuluvat tämän asetuksen piiriin ja yhteishallinto kuuluu myös nimenomaisesti tähän varahoitoasetukseen. Siitä syystä on mielestäni tärkeää ottaa huomioon se, että nämä suorat viittaukset varahoitoasetuksessa ja jos on sääntöjä, jotka ovat sen ulkopuolella olemassa – niin niiden avulla voidaan sitten myös katsoa sitä, ketä nämä säännöt koskevat. Tärkeää on myös se, että tässä puhutaan nyt sitten pakollisista toimista, joihin täytyy ryhmiä, jos, ryhtyä, jos halutaan välttää eturistiriitatilanteet, jotka johtavat laittomuuksiin varojen hallinnoinnin suhteen. Nämä ovat ne velvoitteet, jotka löytyvät tuosta artiklan ensiosasta. Ja se, mitä tässä todetaan, on jälleen ihan uutta, eli tapauksissa, jossa eturistiriidat saattavat syntyä, niin toimijoita vaaditaan ryhtymään toimenpiteisiin niiden estämiseksi. Ja tämä on myöskin suora seurausta julkisen hankinnan säännöistä. Täytyy ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin, jotta voitaisiin puuttua tilanteisiin, jotka saattavat objektiivisesti olla käsitettävissä, käsitettävissä eturistiriitatilanteeksi. Eli erityinen vaatimus kaikille toimijoille, jotta nämä ryhtyvät toimiin pureutuakseen tilanteisiin, jotka saattavat johtaa käsityksen siitä, että on syntymässä eturistiriitatilanne. Ja uutta tässä nyt sitten on tämä objektiivinen sana, verrattuna julkisiin hankintoihin. Meillä täytyy olla todennettava pohja, jonka avulla tällainen käsitys voidaan todentaa. No sitten velvoitteiden suhteen. Ja tässä suhteessahan puheenjohtaja niitä, niihin jo viittasi. Jos kansallisviranomaisten henkilökunnan jäsen ottaa huomioon nämä suunnitelmat. Tehän olette jo lukenut tämän tietysti äänen tällä. En, en nyt aio lukea sitä uudelleen äänen. Se on hyvin kodifioitu. Ja yhteenvetona mitä uutta tässä artiklassa 61 nyt sitten on, niin siinä on tämä uusi sanamuoto eturistiriidan suhteen, jossa otetaan nimenomaan esille nämä suorat ja epäsuorat henkilökohtaiset edut. Toiseksi tilanteet, jotka se kattaa, ovat lukumäärältään isompia, soveltamisala on laajennettu, sillä tiettyjä tilanteita voidaan pitää eturistiriitatilanteina ja ne on nyt katettu. Ja tämä koskee myös niitä operaatioita, jotka kuuluvat tähän. Ne liittyvät yhteiseen hallinnointiin ja suora viittaus siihen, että kansalliset viranomaiset kaikilla tasolla näiden viranomaisten täytyy välttää ja niiden täytyy hallinnoida eturistiriitatilanteita. Tässä siis hyvä yhteenveto EU-lainsäädännöstä, josta tämä parlamentti äänesti. Se on äärimmäisen tärkeä jäsenvaltioiden ja komission tekemälle työlle. Ja koska tämä nyt on ihan uuden uutkainen asia, niin mielelläni katsoisin hieman syvemmin eturistiriitatilanne kohtaa. Tämä on rinnastettu julkisia hankintoja koskevaan direktiiviin, mutta ankkuroitu myös käsitteeseen siitä, että Tämä täytyy olla objektiivisesti todennettavissa. Esimerkkinä tämän kaltaisesta objektiivisesti todennettavasta tilanteesta eh, yhteys tämän kyseisen henkilön ja vastuuhenkilöiden välillä, niiden, jotka tekevät päätöksiä eh, taloushallinnollisesta tilanteesta. Nämä ovat siis tärkeitä, kun arvioidaan konkreettisia tapauksia joita teille saattaa tulla eteen. Käsitys myös siitä, että kaikki suorat tai epäsuorat henkilökohtaiset edut täytyy nyt myös ottaa käsittelyyn. Tämä on tietysti laajempi pohjainen kuin tuo vanha muotoilu artikassa 57 olemassa olevassa varahoitoasetuksessa, joka rajoittui edunsaajan äh, yhteisen etun. Ja ne, jotka ovat katsoneet varainhoitoasetusta, näkevät, että siinä nimenomaisesti otetaan huomioon se, että ne syyt, jotka saattavat johtaa tämänkaltaisiin ristiriitatilanteisiin, on nyt luetteloitu, luetteloitu tarkalleen. Perhe, tunneelämä, poliittinen sitoutuminen, taloudelliset edut tai joku muu henkilökohtainen etutilanne. Tässä luetteloidaan mielestäni hyvin tarkasti tämän kysymyksen sisältö. No sitten nämä kyseiset henkilöt, jotka ovat mukana tässä yhteisessä hallinnoinnissa. Tämän suhteen on ihan selvää, että kyseessä ovat kansalliset, alueelliset ja paikallisviranomaiset, henkilökunta tai näiden viranomaisten jäsenet ja hallituksen jäsenet. Tämä on seurausta valmistavasta työtä, jota on tehty varahoitoasetuksen uudistuksessa. Tämä nimenomainen muoto joka liittyy kansallisiin viranomaisiin, joka lisättiin sitten kolmikantaneuvottelussa muistaakseni tämän valiokunnan toimesta. Hyvin selkeästi sisäsi nuo hallituksen jäsenet. Tästä on kyllä hyötyä, kun pyritään varmistautumaan siitä, että kaikille on ihan selvää se, mikä soveltamisala on. Yhteenvetona on tietysti tärkeää, että sitten kun nämä asiat on selvennetty, että kyetään voidaan tarkalleen katsoa, mikä jäsenvaltioiden ja komission vastuualue on, kun puhutaan näiden mahdollisten tilanteiden ratkaisemisesta. Jäsenvaltioilla on velvoite luoda sisäisiä valvontajärjestelmiä, joiden tavoitteena pitää olla se, että vältetään eturistiriitoja tai suora tällaisten eturistiriitojen hallinnointi ja varmistaa se, että nämä järjestelmät tarkastetaan oikealla tavalla toiseksi. Meidän täytyy ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi jonkinlaiset ilmoitusvelvollisuudet, jotka ovat olemassa eturistiriitatilanteen puuttumisesta, Komissio esimerkiksi harjoittaa myös tätä omaisuuden ilmoitusvelvollisuusjärjestelmää. Lisäksi täytyy varmistautua siitä, että nämä järjestelmät muotoillaan niin, että silloin kun ristiriitatilanne on olemassa, otetaan käyttöön oikeat järjestelyt, joita sitten sovelletaan ja jäsenvaltiot valtiot, näiden säännösten puitteissa ovat tällä tavalla velvoitettuja, mutta se ei merkitsisi, että sitä, etteikö komissiolle mitään velvoitteita olisi. Päinvastoin komission kuuluu valvoa kansallisten järjestelmien yhdenmukaisuutta, sitä, että ne noudattavat EU-vaatimuksia. Niiden tulee tarkastaa jäsenvaltioiden sisäisiä valvontajärjestelmiä riskipohjaisesti, ja tämä nimenomaisesti sitten sisältää niiden toimenpiteiden tarkistamisen, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet omissa valvontajärjestelmissään mukaan näiden ristiriitatilanteiden kohdalla. Ja jos jotain huolenaiheita syntyy, niin meidän velvoitteenamme silloin on ottaa käyttöön asianmukaiset toimenpiteet, jotta voidaan suojata unionin budjettia, kuten esimerkiksi maksujen keskeytys tai korjaukset, jos nähdään, että sovellettavassa olevaa lainsäädäntöä on rikottu. Ja vaikka emme nyt sitten ehdotakaan, että meidän pitäisi tai voisimme korvata kansalliset viranomaiset, niin samanaikaisesti olemme hyvin kuitenkin selväsanaisia sen suhteen, mitkä komission omat vastuualueet ovat. Mitä sitten seuraavaksi? Kuten totesin, tämä asetushan tuli voimaan aivan äskettäin vasta. Ja kun puhutaan näistä määrärahoista, niin se ei edes ole niin vielä voimassa, mutta on tärkeää, että me varmistamme sen oikean soveltamisen kautta linjan unionissa, jäsenvaltio- ja paikallistasolla ja unionissa kokonaisuutena. Mitä me sitten teemme? Me annamme neuvoja ja autamme kansallisia viranomaisia, jotta nämä voivat varmistaa sen, että hallintoviranomaiset ovat täysin tietoisia näistä määritellyistä vastuualueista. Ja tämänkaltaisia kokouksia on nyt jo laitettu tulemaan 11, 12 ja 13 joulukuuta. Me muistutamme myös jäsenvaltioita niiden velvoitteista määritellä, ovatko olemassa olevat järjestelmät riittäviä tämän vastuun kantamiseksi. Ja jos näin ei ole, niin luonnollisestikin sitten haluamme, että niitä mukautetaan. Toiseksi toteaisin, että komissio jatkaa myös erityis- tapausten valvonta, jotka meille tulevat tietoomme oman tarkastustyömme lisäksi ja operatiivisten yksiköiden mm, henkilökunnan työn lisäksi kaikki valitukset analysoidaan tarkasti. Jatkamme tarkastusten tekemistä. Ne eivät ole mitään uusia eturistiriitatarkastuksia on tehty aiemminkin, mutta kyseessä on nyt alue, jossa aiomme nyt tätä menetelmää nykyaikaista uuden määritelmän mukaisesti ja haluamme kansallisilta viranomaisilta myös vakuutuksia sen suhteen, että voimme olla tyytyväisiä siihen, mitä jäsenvaltiot tällä alalla tekevät. Ja lopuksi koetaan huomioon tämän valiokunnan kiinnostuksen kohteet Euroopan parlamentti yleisestikin ottaen olemme valmiita sitten tiedottamaan teille mahdollista kehityskuluista tällä alalla, sikäli kun se osoittautuu tarpeelliseksi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja so weit so schlecht. Niin, tämmöisessä mennessä aika hyvä. on ehkä maailman kaikkein kallein oikeustulkinta on koskaan saanut, mutta en voi iloita tästä Tästä ei keskustelusta kuitenkaan ilo näyttää toisenlaiselta. Tiedämme, että meillä on ongelma ja tämän ongelmaa emme vielä tarkastelleet tarpeeksi. Joissakin jäsenvaltioissa tilanne on niin, että siellä on poliitikkoja, joilla on yrityksiä tai perheen jäsenillä on yrityksiä. Ja yhdessä tapauksessa meillä on perheen jäsen, joka on saanut myöskin EU-varoja käyttöönsä. Totesi, että 11.13. joulukuuta on tästä liittyen kokous ja tuemme tätä ilman muuta. Tämä on tärkeää. Mutta voiko olla, että jäsenvaltiot eivät ole ymmärtäneet tätä asiaa, että tämä on niin uusi asia, että eturistiriita, mikä se on? Ja tämä, tavallaan ihmiset ovat käyttäneet hyväksi tätä järjestelmää, mitä olet tehneet sitten kaikissa näissä tämänhetkisissä määräyksissä eh, ja muuten näkään, niin olisi tullutkaan ilmi, että tätä määräystä ei olisi tehty, jos ei olisi tullut esille tapauksia, joissa on ilmeisesti käytetty hyväkseen turistiriitaa saadakseen eurooppalaisia varoja käyttöön. Näissä hakemus- menettelyissä. Niitä on manipuloitu, näin ainakin miedosti sanottuna. Onko se ehkä petosta? Se on sekä lähempänä asian ydintä. Eli kyseessä ei ole mitkään täysin asiaa tuntemattomat toimijat, vaan tarkoituksellisista toimista on kyse. Ja tämän takia haluankin todeta, että meillä on tämä määräys, koska näitä tapauksia on ollut. Enkä halua nyt tässä nyt enempää hukata aikaa tämän suhteen. Jos hukkaamme enemmän aikaa, niin, niin kyllä EU tässä kynitään täysin. Tämän takia meillä on nämä määräykset. Ja haluan, että vakavasti keskustelemme tästä, mitä nyt teemme. Komissiolle annoimme oikeuden välineen tähän näin, vaikka luulimme, että tämä on jo aikaisemminkin ollut tällainen. Mutta olemme tässä törmänneet päämme seinään. Eli hyvä, 11.13. joulukuuta, hyvä, hyvä juttu, mutta voitte niin toimia saman tienkin, jos haluatte. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Let, let me be... Kiitos. Haluan sanoa tämän hyvin selkeästi. Otamme tämän hyvin vakavissamme, enkä halua, että kenellekään jää vaikutelma siitä, että komissio ei paitsi energisesti myös hyvin ennakoivasti suhtaudu tähän asiaan. Nämä säännöt tulee ankkuroida kansallisiin valvontajärjestelmiin. Sieltähän puitteisto varainhoidon valvonnalle syntyy ja siellä se ensimmäinen puolustusliia on uuden varainhoitoasetuksen kanssa ja suhteen tätä ensimmäistä puolustuslinjaa on vahvistettava ja tarkistettava. Meidän on tehtävä läheistä ja intensiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaa, että niillä todella on tämä vankka järjestelmä, ja näin teemmekin. Toiseksi, ja on liian varhaista vielä tehdä tätä, mutta me kyllä tulemme tekemään tämän. Meidän on varmistettava, että me tarkistamme, tehdäänkö tämä riittävällä tasolla. Ja siksi meillä on kapasiteetti ja päättäväisyys tehdä auditointeja ja varmistaa, että nämä järjestelmät on riittävästi suunniteltu. Äh, nämä ovat tietysti riskiperusteisia auditointeja liittyen tähän aiheeseen. Ja niin sitten kolmanneksi sanoitte, että on yksittäisiä tapauksia, mikä teillä on mielessänne ja monet tuntevat näitä. Näistähän on syytöksiä myös lehdistössä ollut. Tietenkin katsomme näitä hyvin vakavasti on yksi erityinen tapaus. En tässä nyt kiertele asiaa, mutta varmasti joka on kiinnittänyt tämänkin valiokunnan huomiota liittyen erään jäsenvaltion eräseen poliitikkoon. Valitusmenettely komissiolle tai valitus tehtiin komissiolle ja valitusta analysoidaan, arvioidaan hyvin aktiivisesti. Komissio on, kuten tiedätte varmaan, ensinnäkin kerännyt tietoa kaikista sopimuksista, joita tehtiin kyseiselle ryhmälle, yritykselle, missä tällä poliitikolla on ähm, etuja. Tämä on tehty kahteen kertaan ja meillä on nyt täydellinen sopimuskokoelma tämän yksilön kohdalta ja nyt katsomme, onko todistusaineistoa siitä, että eturistiriita olisi syntynyt, kun nämä sopimukset tehtiin. Ja tältä pohjalta päätämme, minkälaisiin toimenpiteisiin on välttämätöntä lähteä. Komissiota arvioidaan juuri tällaisen kautta, oli se sitten valitusten tai median huomion kautta, me ryhdymme toimiin aina. Mutta tarvitsemme myös empiiristä todistusaineistoa varmistaaksemme, että se, mitä me sanomme tästä asiasta ja tapauksesta, niin emme vain puskaradion perusteella tätä tietoa anna, vaan keräämme todistusaineistoa. Tämä on todella resurssiintensiivistä työtä, vaatii paljon mm, ihmisiä ja voitte olla varmoja siitä, että me todella kannamme tämän vastuun hyvin ja vakavasti, mutta emme halua hypätä mihinkään johtopäätöksiin ennenaikaisesti. Haluamme pohjata työmme tosiasioille. Bis wann wird denn die Analyse Mihin mennessä saamme analyysin valmiiksi sitten? Well, on... No, tämän valitusmenettelyn osalta Meillähän on selkeät määräajat sille. Tässä tapauksessa tammikuun puolessa välissä asiaan palataan, mutta toimenpiteisiin ryhdytään tulevina viikkoina, kun me johtopäätöksemme olemme tehneet aineiston pohjalta. No, mä haluaisin vielä kysyä vielä, että tämä analyysistä puhuitte, siis tämä tarkastelu, eh, tapausten tarkastelu, onko se nyt identtinen kuin tämänhetkinen valitusmenettely? Hyvä, kiitoksia. Sitten edustaja Staas, olkaa hyvä. Dank u voorzitter. Ik, uh, ik wil de commissie... Uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan nimenomaan kiittää komissiota tästä esityksestä. Tämä PowerPoint-esitys oli selkeä. Ja olette hyvin selvittäneet myös tätä tilannetta uuden ja vanhan säännöstön välillä. Se on erityisen tärkeää, kun puhutaan tietyistä asioista. Toisessa kalvossa ne puhuitte tilanteesta ennen 2.8.2018 ja toteatte, että myös vanhassa säännöstössä, joka koskee turistiriittoja, ei ollut mitään suoria viittauksia, mutta siinä oli paljon erilaista lainsäädäntöä ja käytäntöjä, joiden mukaan nämä eturistiriidat otetaan käsittelyyn jäsenvaltioiden toimesta. Ensimmäinen kysymykseni onkin, että vanhan säännöstön puitteissa, onko siellä jäsenvaltiokohtaisesti katsaus siihen, mitä toimenpiteitä jokaisessa jäsenvaltiossa oli näiden kaltaisen eturistiriitojen välttämiseksi ja hallinnoimiseksi. Onko Euroopan komissiolla tähän joku yleisnäkymys? uudessa säännöstössä sitten taas ymmärrän, että olette edelleenkin työstämässä sitä, että varoitatte jäsenvaltioita. Ja osa asiasta tulee voimaan nyt sitten tammikuussa. Ja toinen kysymykseni koskee sitä, että aiotteko myös tässä kohdin tehdä yleiskatsauksen jäsenvaltiokohtaisesti niiden toimenpiteiden suhteen, johon on ryhdytty ja ovatko nämä julkisesti saatavilla niin, että asiasta kiinnostuneet lehtimiehet, kansalaiset tai parlamentin jäsenet voivat katsoa oman jäsenvaltionsa tilannetta tai muita jäsenvaltioita ja katsoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta näitä eturistiriitoja vältettäisiin uudessa. Ja että ne on selkeästi nyt kirjoitettu tähän uuteen varautoasetukseen. Kolmas kysymykseni liittyy suoremmin tilanteeseen, johon viittasitte. Ja tähän mahdolliseen eturistiriitatilanteeseen, joka teillä on omassa hallituksessa ja miten eurooppalaisia tukia esimerkiksi annetaan tietylle yritykselle – Vanhassa tai uudessa säännöstössä se hetki, kun nähdään, että tärkeä ministeri esimerkiksi valvoo näiden sääntöjen noudattamista ja kun siitä esitetään valitus, niin pitäisikö silloin hälytyskello soida? Eikö pitäisi automaattisesti olla tilanne, jossa katsotaan sitä, että onko tässä nyt sitten eturistiriita kyseessä vai ei. Onpa kysymys vanhasta tai uudesta säännöstöstä, niin se nyt mielestäni ei ole sinänsä relevanttia. Jos ollaan hallituksen pääministereitä ja hyväksytään tukia, niin silloin mahdollisuus on olemassa, että eturistiriita syntyy, ja se on ihan selkeästi olemassa. Eli komissiolle eikö teillä ole mitään tällaista automaattista hälytyskelloa, joka ryhtyy soimaan sitten, että tähän asiaan pitää puuttua? Mehän tiedämme, että valitus on esitetty yhden jäsenvaltion kansalaisten puolelta. Miten te työstätte tällaisia valituksia? Onko kysymys siitä, että meillä on koordinoitu tämän valituksen käsittely vai hoitaako mahdollisesti kaikkien eri pääosastojen, jotka tähän liittyvät, vaikka maatalous, täytäntöönpano, aluepolitiikka, hoitaako jokainen pääosasto oman työnsä? Kysymykseni onkin, että jos jokainen itse hoitaa tämän työn, niin onko jossain olemassa tällainen koordinointiyhteyspiste näiden kaikkien eri pääosastojen välillä, jotka ovat asiaa tutkineet? Eli yhdistetäänkö tämä yhdeksi kohdaksi Euroopan komission ja jos se sellaiseksi yhdistetään, niin mikä, kuka on sitten päävastuussa komissiossa ja kuka on päävastuussa hallinnollisella tasolla, pääosasto, pääsihteeristö yhtäältä ja sitten toisaalta poliittisella puolella, onko tuo loppuvastuussa oleva komissaari, joka vastaa petospuolesta, eli komissaari Oettinger. Nämä ovat nämä alustavat kysymykseni teille. Joka tapauksessa kiitoksia tästä esityksestä. Se oli todella selkeyttävä. Uh, hartelijk dank, uh, meneer Staes. Uh, many thanks uh, in, indeed. Kiitoksia, ystävät Staes. Kiitoksia, hyvää on kysymyksiä ja pyrin vastaamaan niihin parhaiden kykyni mukaan. Kuten tiedämme, teemme tar- tilintarkastuksia sisäisen valvontajärjestelmän puitteissa – ja tämä oli vanhan rahoitussäännöstön puitteissa jo, tämä valvontajärjestelmä piti ottaa huomioon myöskin eturistiriitatilanteet, ja, ja, ja se oli silloin katettu jo, mutta ei pelkästään tämä. Se, että onko meillä erityinen julkinen rekisteri jäsenvaltioiden järjestelmiin liittyen, tiedä, en tiedä tätä näin, mutta katson asiaa ja ilmoitan teille. Ja sitten toinen kysymys. Näemmekö tämän jatkuvan uuden rahoitussäästön puitteissa? Kyllä, kyllä. Otamme tämän asian hyvin vakavasti. Ja ensimmäinen askel on se, että me yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja takaamme se, että kaikilla on sama tulkinta näistä korkeista standardeista rahoitussäännöstössä on. Ja sitten jäsenvaltiot voivat sitten sisäisiä valvontatoimia päivittää tämän suhteen. Sitten kun tämä tarkastus on tehty, ja koska tämä voidaan tehdä julkiseksi, no tavallaan on hyvä tehdä yleiskuva asioista, mutta minun pitää palata vielä tähän, kuinka tämä voidaan sitten operatiivisesti välittää teille. Ja kolmas kysymyksenne liittyy siihen, mitä komissio tekisi tällaisessa tilanteessa, jos hälytyslamput alkavat näkymään – Ja juuri tässä kyseessä tapauksessa, jota viittasitte, me olemme toimineet ja me olemme todellakin kysyneet tiedon omaavalta ja sen valtiolta antaa meille kaikki sopimukset tähän yritysryppääseen liittyen, jossa kyseisellä henkilöllä on taloudellisia etuja. Joten me tutkimme asiaa hyvin tarkkaan ja tätä tapausta operatiivisella tavalla, että onko tässä jotain todistusaineistoa ongelmista. Ja sitten tämän pohjalta päätämme seuraavista askelista. Mutta kuten totesin aikaisemmin puheenjohtajalle annetussa vastauksessa, emme halua tätä ennakolta vielä päättää, vaan me tutkimme ensin hyvin tarkkaan ja sitten päätämme seuraavista askelista. Eli olkaa huoletta. Jos hälytysmerkkejä näkyy, niin Tämä on myöskin ollut jo ratussäännöstössä jo mainittu, että komission pitää toimia toimielimenä tässä. Ja sitten viimeinen kysymys liittyen koordinaatioon. Toivatko kaikki vain erillään toisistaan? Vastaus on ei. Me koordinoimme tätä kyllä hyvin tarkkaan. Ja täällä paikalla olevat palvelut tekevät yhteistyötä minä kyseisen pääosaston kanssa – tee myös koordinaatikokouksia, jossa sitten taataan se, että me katsomme tätä asiaa järjestelmällisesti ja puitteiden rajoissa. Eli takaa budjetti, takaa on vastuus siitä, että rahoitusmääräyksistä niitä sovelletaan, niitä sovelletaan oikein, mutta samalla yksittäistapauksessa tehdyt toimenpiteet, joissa päätökset on tehty vaikka sitten delegoidusti yhteisten komission sääntöjen pohjalta, vaikka kyseisen pääohtajan alla. Niin näissä tapauksissa juuri koordinointi on tärkeää ja tämä ottaa vakavasti. Tässä on myöskin poliittiset vastuut kyseessä. Meidän kaikilla päälliköillä on tavallaan oma vastuunsa myös kannettavana ja minun pomoni ja Erra Oettinger – on vastuussa rahoitussäännöstön yleisestä soveltamisesta ja täytöönpanoasioista ja petosten vastaista taistelusta, kun operatiivista toimista vastuusta olevat henkilöt ovat taas vastuussa omilta alueiltaan näistä toimista ja niistä annetuista tuista näille toimille. Eli tässä on kyllä erilaisia vastuualueita, mutta totta kai meidän pitää toimia yhteistyössä ja valvoa hyvin tarkkaan, että kaikki on johdonmukaista eri alueen kesken. Kiitoksia. Niin, minä haluaisin vielä kertoa tämän asian taustoista vähän. 2014 Tsekin tasavallassa käydyssä vierailussa näemme vasta silloin, että täällä on finanssiministeri, valtiovarainministeri, joka oli suuri edunsaaja myöskin. Minulle tämä saksalaiset on uskomatonta. Meillähän on Saksassa sellainen luettelo, joka kieltää tällaiset rakennelmat. Ja minusta oli aivan uskomaton, että jäsenvaltio voi sallia tällaisen. Ja sitten vierailun aikana Tsekin maalla me neuvottelimme valvovan viranomaisen kanssa. Ja sitten poistuimme alueelta ja sitten valvoviranomainen vaihdettiin. Ei pelkästään kerran, vaan useamman kerran ja sitten on kysyttiin, mikä tässä nyt on ongelma, niin aina kuultiin, että poliittinen edunsaaja puuttui tilin tarkastustoimintaan. tarkastustoimintaan. Sitten tässä jäsenvaltiossa myöskin hyvin aktiivinen lehdistö ja nämä puhui tästä, tästä tapauksesta lehdistössä, jossa sitten hyvin tarkkaan saatiin selville, jo, selville kuka oli tämä todellinen edunsaaja tässä tapauksessa. Ja, tämän edunsaajan osakkaat olivat sitten lapsia. Ja sitten jopa tässä tapauksessa jopa nämä lapset vietiin krimille, että pääsivät sitten todistamaan tapauksessa. Voitte hyvin kuvitella, kuinka vaikea tämän asian todentaminen oli. Ja sitten vakuutimme Tsekin tasavallan parlamentin siitä, että yrittäjyys ja politiikan, politiikan toiminta ei sovi yhteen, jos toimitte poliitikkona, niin tsekit tekivät tämän toiminnan. Ja sitten tsekin viranomaiset pakottiin myöskin panemaan tämän täytäntöön, ei pelkästään, että se olisi paperilla. Joka kerta liittyy sitten koskemattomuuden poistamiseen ja dramaattisissa olosuhteissa. Te voidaan hyvin kuvitella, että kuinka vaikeaa tämä oli. Ja joka kerta minä aina sitten ihmettelin, että päästiin asiassa ylipäätänsä eteenpäin. Sitten tuli selväksi, että tämä tapaus, tässä oli myöskin Olafin tutkimukset menossa, tätä voidaan kyllä myöskin puhua, puhua myöskin petostapauksena, ainakin paljon rikollista energiaa tämän takana oli. Kyllä tässä oli huomattavasti rikollista energiaa mukana. Ja Euroopan unioni sitten istui alas, ihan niin kuin tämä ei kuulu siellä mitenkään. Eli alue, pääosasto pesee käteensä asiasta ja keskustelin tästä myöskin komission jäsenen kanssa aiheesta silloin. Ja missä nyt ollaan menossa sitten? Nyt ollaan tilanteessa, jossa me näemme, että sama edunsaaja jonka pitäisi olla jo mustalla listalla, on yhä saanut lisää eurooppalaisia varoja. Mistä hän on kyllä hyvin charmantti henkilö, mitä hän, henkilöstä mitä häntä vastaan on sinänsä. Ei tämä mikään henkilökohtainen asia ole, mutta pitää kuitenkin todeta, että nämä lehdistön edustajat, jotka pyrkivät selittämään asiaa, niin tämä on heille hyvin vaikeaa. Puhuimme myöskin tarkastajien kanssa, heihin on vaikutettu ja meillä on sähköpostia, jotka voivat todistaa, että tämä henkilö ei ole siirtynyt yritystoiminnasta pois. Kaikki nämä asiat tunnetaan jo. Ja nyt kysymys onkin, että mitä pitää vielä tapahtua, että todettaisiin, että nyt pitää tehdä selkeät säännöt. Koska sääntöjä on vuosikaudet loukattu. Mehän toimimme vähän, koska vähän tyhmiä. Jäänkö myös pysty laskemaan 2 plus 2 yhteen? Tästä vävystä nyt ei nyt sen enempää nyt halua tässä vaiheessa enempää puhua, mutta, mutta tämä aina jatkuva tarkastelu, vaikka tämä asiat ovat ihan itsestään selvästi näkyviä. Tietenkin on olemassa asioita, joissa ei voida todeta, että nyt on tarkastettu, mutta niin, ihan rehellisesti sanottuna, olen todellakin huolissani, mihin tämä kaikki nyt oikein johtaa. Se, että olemme päässeet ylipäätänsä siellä pitkälle tässä jäsenvaltiossa. Se johtuu siitä, että siellä on riippumaton oikeuslaitos. Monissa muissa maissa tämä ei edes onnistukaan. Siellä vaan ottaa kassasta rahaa, noin vain EU-rahoitusta. Ja sitten kansallinen veromaksaja kärsii tästä. Mutta tämä Mä väärinkäytökset, jotka mä tuot esille, eihän tämä käy. Tiedän, että vetoamalla ei muuta asioita, mutta eikö nyt ole jo niin, että te pitäisi nyt tietää, mihin päin ollaan menossa asiassa. Komission tietämättömyys, tämä, ainakin tämä näytelty tietämättömyys, tämä, tätä minä kyllä hämmästelen. Että me tässä toteamme, että tämä laajempi liike osoittaa nyt sen, että tässä toiset rikastuvat EUn varoin. Ja tätä en todellakaan haluaisi. Haluatteko tähän vielä sanoa sanansa? Well, I, I very much... Uh... Jaan kovasti huolenne siitä, että asiaan on pureuduttava vakavasti. Kuten sanottua, mitä ikinä ajattelette, että menneisyydessä on tehtykään, niin komissio todella ottaa tämän vakavissaan. Haluan pitää tämän aivan selvänä mielissämme. Me tutkimme tätä syytöstä yhteisesti, katsomme kaikki sopimukset läpi ja sieltä pohjalta emme arkaile kantaa vastuutamme asiassa. Kaikki nämä syytökset liittyvät, kuten sanoin, määräyksiin, jotka ovat vanhan varainhoitoasetuksen alaisia, kuitenkin vanhojenkin sääntöjen puolella meillä on mahdollisuuksia puuttua eturistiriitatilaisuuksiin, tilanteisiin. Vaikka nämä käsitykset ovat aika karmaisevia, niin lopullinen kriteeri on, onko meillä laillisesti sellaista todistusaineistoa, joka on riittävän vahvaa, että voimme ryhtyä toimenpiteisiin. Mehän elämme oikeusvaltiossa kuitenkin, ja se on hyvä asia, ja meidän pitää siksi asettaa standardit erityisen korkealle, kun arviointityötä teemme. Ja juuri näin, kuten olen sanonutkin, teemme tällä hetkellä tämän yhteisen operaation kautta, näiden arviointien kautta. Enkä usko, että säännöllisesti tapahtuu niin, että me keräämme todistusaineistoa kaikista sopimuksista tietylle liiketoimintayhteisölle myönnetyistä sopimuksista, vaikka nyt juuri niin tehdään. Tämä raportti, johon viittasitte, asiat, jotka liittyvät kansallisiin tarkastus, tilintarkastusjärjestelmiin, ne on tietysti arvioitava myös juridiikan puolelta ja se tullaan tekemään myöskin tämän analyysin puitteissa, jota valmistelemme juuri nyt. Olette viitanneet eh, ilmiselviin vaikeuksiin, en haluaisi tähän puuttua niin kovasti, mutta kun puhutaan hallituksen jäsenistä, oli se sitten aluepaikallis- tai kansallisen tason tilanteesta, jos kyseessä on henkilö, joka ottaa osaa tällaiseen rahoituspäätökseen ja heillä on joku eturistiriita, niin silloin viranomaisten on tietenkin ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin ja ne voivat olla muodoltaan erilaisia. Pitää olla varovainen, ettei sekoita keskenään tilanteita, missä voisi olla eturistiriita – kyseessä, joka johtaisi sitten juridisiin ongelmiin tilanteissa, missä korjaavat toimenpiteet on jo otettu käyttöön. Yksi korjaava toimenpide esimerkiksi tällaisessa tilanteessa voisi olla äh, luoda tällainen trustirahasto, joka on rakenteeltaan sellainen, että poli- kyseinen poliitikko ei tiedä, mitä pääomia siihen sisältyy ja minkälaisia päätöksiä se rahasto tekee. Tällaisissa tilanteissa eturistiriitaa ei enää synny. Ja riippuen ja samantyyppisesti riippuen kansallisesta järjestelmästä poliitikot voivat jäävätä itsensä päätöksistä tällaisissa tilanteissa. Aina kun katsomme näitä tilanteita, pitäisi katsoa aina niitä mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ja ovatko ne riittäviä sille, suhteessa siihen korkeaan standardiin, jota me tavoittelemme. Ja tämä on erityisen totta nyt niiden spesifikaatioiden osalta, jotka löytyvät varainhoitoasetuksen artiklasta, jotka ovat yksityiskohtaisempia ja tarkempia kuin aiemmin, ja se helpottaa meidän työtämme myös tässä analyysissä. Pelikin Makovaivi. Thank you, Um, well, it's, it's good to hear about the... Kiitoksia, edustaja Gressle. On hyvä kuulla tulevaisuudesta. Jos lähden liikkeelle tästä edustaja Gresslen esimerkistä, joka koski Tsekin ministeriä, joka sai varoja, toteaisin, että tässä ei ole kyseessä mikään yksittäistapaus vaan Romaniassa, Unkarissa, monissa muissakin maissa tilanne on tämä. Tilanne on jatkunut jo vuosia ja jatkuu edelleen. Meidän tulisi myös katsoa niiden puoleen, jotka eivät ota rahaa omissa nimissään oleville yrityksille, vaan toisen nimissä, mutta raha menee kuitenkin heille, sillä jos tässä todetaan, että ei saa ottaa rahaa vastaan, jos on poliitikko, niin silloin joku eh, toimii tämän poliitikon, tämän poliitikon nimissä. Ihmiset, jotka haluavat ottaa rahaa vastaan ja ottaa rahaa Euroopan unionista valheellisesti, löytävät tavan tehdä näin. Ja näin ehkäpä EU-ssa se toimii tällä tavalla muutamassa maassa, että näin ei kyetä tekemään, mutta useimmissa ei. Ne, joilla valtaa värkäyttävät varoja helposti. Älkää unohtako sitä, että hallituksella on enemmistö parlamentissa. What I would say is that the legal standard No, juridinen standardi on tehokkaat korjaavat toimenpiteet. Eli korjaavien toimenpiteiden tehokkuus riippuu paljolti kansallisista olosuhteista ja nimenomaan sen tapauksen erityispiirteistä. Kuten sanoin aiemmin, kyseessä on asetus ja se on suoraan sovellettavissa kaikkiin jäsenvaltioihin, esimerkiksi tulosten julkaisemisen osalta. Mikä on sitten tehokasta jossain tietyssä maassa tietyn tapauksen osalta tietyssä asiayhteydessä ei välttämättä ole sama kuin jossain toisessa asiayhteydessä, mutta lopputulos on kuitenkin sama. Tämä on siis tämä äh, lainmukaisuuden testi ja sitä vasten meidän on arvioitava näitä tapauksia. Äh, huomioin, että sanotte, että monissa jäsenvaltioissa on monia ongelmia poliitikkojen ja rahan kanssa. En voi tietenkään kommentoida tätä, mutta se mitä voin sanoa, että nyt meillä on uudet säännöt ja, ja teillä on oma roolinne Euroopan parlamenttina, kun rahoitusasetus hyväksyttiin. Säännöt ovat hyvin selkeät ja siinä on merkittäviä vaatimuksia, jotka ovat suoraan sovellettavissa jäsenvaltiotasolla. Ja komission tehtävänä on varmistaa, että kun EU-rahast on kyseessä, niin nämä säännöt, niitä täytyy tehokkaasti soveltaa. Ja näin aiomme juuri tehdä. Genau. Ich möchte nur mal hin... Niin haluaisin vielä huomauttaa, että olemme olleet jo niin pitkälle, että Blind Trust sitten ehdottaa esiin tällaista trustia. 2015-2016 meille kerrottiin, että tämä asia oli jo hoidettu. Sitten saimme taas sähköposteja, joissa taas tämä kyseinen henkilö teki tällaisia yritykseen liittyviä päätöksiä, joten me haluaisimme, että asia todellakin hoidettaisiin, ja että komissio kantaa vastuunsa. Tämä on meidän kantamme. Näin minä haluaisin vetää keskustelun yhteen. Keskustelu ei ole vielä päättynyt kuitenkaan. Me olemme päättäväisiä jatkamaan keskustelua, koska me olemme myöskin vakuuttuneita siitä, että se kaikki, mitä tämän EUn poliittisen järjestelmän muodostaa ja miten tämä sääntöjen muutokset ja henkilöiden hyötyminen näistä säännöistä. Me olemme nähneet, miten se vaikuttaa. Ja me olemme nähneet, että nämä tietyt toimijat ovat yhteydessä yrityksiin ja samat, samat johtohenkilöt jopa kyseessä. Pyritään vaikuttamaan sitten aluetukiinkin. Ja meillä oli kollega Preilakin täällä paikan päällä. Silloin komissikon ei tässä antanut periksi, toivottavasti ei tulevaisuudessakaan. Tämä kaikki jättää kuitenkin katkeran maun suuhun, joten me tulemme suurella mielenkiinnolla seuraamaan aihetta. Lykätään tämän sitten tammikuuhun, mutta ei tämä mikään uhkaus ole, mutta varmaankin joudumme palaamaan tähän vielä. Meille tämä on tärkeä aihe ja tulemme sitten mielenkiinnolla odottamaan teidän tuloksianne. Kiitokset paikalle saapumisesti. Te olette onnellisia, että nämä korkeamman tason virkamiehet ottivat puhehommat hoitaakseen. Kiitokset teille. Kokous päättyy. Jatketaan sitten 14.30. Silloin pääsihteeri Selma Eeron täällä kuultuna.